So, dear colleagues, please. Hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan. Näin voimme aloittaa. Tulkien on tässä vaiheessa ilmoitettava kuulijoille, että työtaistelu työtaistelusta johtuen, joka liittyy uusiin työskentelyolosuhteisiin, jotka on määrätty tulkeille yksipuolisesti. Me jatkamme toimiamme. Uh, first item is the adoption of the agenda. Before... Eli nyt sitten hyväksymme esityslistan kokousta, sanoo puheenjohtaja. Ja puheenjohtaja tässä vaiheessa ilmoittaa, että nyt olisi hyvä hetki tulkkien kertoa työtaistelutoimista ja palkkakysymyksistä ja heidän työtilanteestaan. Eli tässä vaiheessa annan heille puheenvuoron, miten tämä teknisesti toimii. Eli e, työtaistelutoimiin liittyen tulkit ilmoittavat, että vaikka olemme antaneet periksi e, monessa asiassa, hallinto ei kuitenkaan ole pyrkinyt ottamaan meihin yhteyttä niin, että voisimme tämän e, konfliktin saada ratkaistua. Monessa tulkkauskopissa on tulkit pakotettu töihin ja koska haluamme olla solidaarisia, kun tässä tulkkien lakko-oikeutta rikotaan, niin olemme päättäneet, että jatkamme tästä huolimatta työskentelyä tänä päivänä. Kiitoksia. No niin. Toivottavasti tässä nyt päästään eteenpäin, että tulkkien laadukas työnteko jatkuu ja että meillä on sitten oikeat hyvät suhteet. Kiitoksia paljon tästä tiedosta. No niin, ykköskohta, esityslistan hyväksyminen. Haluaako joku ö, muuttaa sitä? Ei. Hyvä. No sitten kakkoskohta, pöytäkirjojen hyväksyminen, kuten tavallista. Me hyväksymme pöytäkirjat, ellei niihin tule sanottavaa kokouksen loppuun mennessä. Kohta kolme. Ilmoitukset koordinaattoreiden päätöksistä, viimeisimmästä koordinaattoreiden kokouksesta. Myöskin tässä tapauksessa ne hyväksytään, ellei kokouksen loppuun mennessä tule vastustusta. Sitten kohta neljä, kuten tavallista, tämä intakokous eh, kuuluu, näkyy myöskin verkossa, joten tervetuloa kuuntelemaan Lissabonista Lyyneburiin ja Helsingistä Ljubljanaan asti. Ja kuten kuulimme, meillä on tulkkaus täällä, puhukaa kuuluvalla äänellä selkeästi ja riittävän hitaasti niin, että kaikki voivat kuunnella teidän puheenvuorojanne, jotka myöskin tulkataan. Kohta viisi. Meillä on Jean-Luc de Marti, kauppapääosaston pääjohtaja kanssamme ja tämä kohta käsittelee EUn ja Yhdysvaltain välisiä suhteita, erityisesti eritoten kun ajatellaan näitä lisätulleja, joita teräksen ja alumiinin osalta nyt on tarkoitus kantaa. Ja tämän päätöksen jälkeen minä lehdistötiedotteessa tein selväksi sen, että me tuomitsemme tämän päätöksen Ja tämä on mielestämme laitonta VTOn sääntöihin vedoten. Ja tässä nyt sitten on kolmen askeleen lähestymistapa liittyen näihin tulleihin. Ja tärkeää on myöskin se, että meidän täytyy varmistaa, että Euroopan unioni toimii yhtenäisesti ja jäsenvaltiot pitävät kiinni tästä EUn laajuisesta yhtenäisyydestä. Ja nyt totta kai tämän terästä ja alumiinia koskevan päätöksen jälkeen meillä on muitakin asioita. Nyt tässä ilmoitettiin, että on tulossa tutkinta liittyen lisätulleihin autojen osalta. Tämä liittyy 232 lakiin, liittyy kansalliseen turvallisuuteen. No totta puhuen en nyt kyllä kykene kuvittelemaan, miten autojen tuonti voisi vaikuttaa kielteisesti kansalliseen turvallisuuteen, mutta ehkä Jean-Luc voi tätä hiukan meille selventää. Ja sitten meillä oli tuo eh, G7 huippukokouksen katastrofi ja sitten muutama päivä sitten meillä oli tämä oliivi asia, Espanjan olivit ja niihin liittyvät tullit. ja tämä ei perustu mihinkään konkreettiseen polkumyyntiin, vaan kritiikkiin yhteistä maatalouspolitiikkaa kohtaan. Tässä on siis paljon kysymyksiä, joita meillä on mielissämme. Jean-Luc, mikä on vastauksesi? Yes. Thank you very much, uh, uh, Bernd. Kiitos oikein paljon, Bernd. Niin, ilman muuta nyt alkaa vaikea jakso Yhdysvaltojen kanssa. Ja tämä voisi ehkä myös tuoda ennestään kahdenvälisiä ongelmia, vaan ylipäänsä maailman kauppaan ja maailman talouteen ongelmatilanteita. Eli EUn ja Yhdysvaltain kauppapolitiikka on nyt aika haasteellista aika monesta syystä. Viime vuosina on 232 e, toimen ryhdytty, eli on nämä tullit, jotka pohjautuvat kansalliseen turvallisuuteen. Tämä on ikään kuin kylmän sodan ajolta peräisin oleva asia, eli teräs- ja alumiinitullit. Ja Ja sitten meillä on kauppa äh, liittyen Iranin ja meillä on uusia tutkimuksia, jotka liittyvät äh, auton, autojen tuontiin ja sitten tämä G7-ongelma ja sitten on jatkuvia ongelmia liittyen esimerkiksi VTOn valituselimeen ja sitten on pitkä lista muitakin asioita viime viikolla Yhdysvalloissa päätettiin aivan liian korkeista äh, espanjalaisia olivia koskevia, koskevista polkumyyntitulleista EU on valmis toimimaan niin, että se pystyy monen keskisessä kaupajärjestelmässä itseään puolustamaan. Nämä teräs- ja alumiinitullit nyt jo vaikuttavat kovasti Yhdysvaltain liittolaisiin, ja tämä ei kuitenkaan mitenkään ratkaise ongelmia Yhdysvaltain teollisuudessa tällaiset laaja-alaiset toimet eivät ratkaise ylikapasiteettiongelmia. Yhdysvaltain tullit, niihin on nyt tulossa hyvin selkeä vastaus. Me aloitimme VTOssa juridiset, oikeudelliset toimet samana päivänä, kun 232 toimia ryhdyttiin soveltamaan EU-hun. Viime torstaina kaikki jäsenvaltiot antoivat hyväksyntänsä sille, että uudelleen tasapainoitusta aletaan nyt harjoittamaan. Ja me aiomme saman tien ryhtyä nyt tähän liittyen tuleviin kauppatuotteisiin, eli tiettyjä Yhdysvaltain tuotteita koskevat tullit julkaistaan kohta virassa lehdessä. Seuraavasta päivästä alkaen ne otetaan käyttöön. Me teemme kaiken tarvittavan voidaksemme EU-markkinoita suojella siksi, että eh, Yhdysvaltain markkinat sulkeutuvat. Meillä kaikki 28 jäsenvaltiota yhdessä antavat selkeän viestin siitä, että olemme VTOn mukaisesti eh, oikeuksimme puolustamassa. Me olemme yhtenäisiä myös liittyen tähän uuteen turvallisuustutkimukseen, liittyy autojen ja auton osiin. Jos tällaisiin toimiin ryhdytään, niin ne vaikuttavat EU-hun vakavasti ja myös koko maailman talouteen ja jopa Yhdysvaltoihin. Taloudelliset vaikutukset itse Yhdysvaltoihin tällaista toimista olisivat kyllä globaalisti merkittävämpiä ja suurempia. Tämä ei ainoastaan siksi, että Yhdysvaltain toimilla olisi vaikutuksia, vaan siksi, että sit kauppakumppanit aivan väistämättä ottaisivat käyttöön vastatoimia. Me pyrimme nyt kaiken mahdollisen tekemään, jotta tämä asia voidaan mahdollisimman hyvin hoitaa, mutta tietysti tämä tuo vähän epävarmoja aikoja mukanaan on pyrittävä huomioimaan, minkälaisia systeemisiä vaikutuksia tällä Yhdysvaltain kauppapolitiikan muutoksella voi olla monenväliseen järjestelmään. Ei vaikuta siltä, että presidentti Trump tai eh, ministeri eh, Ross olisivat eh, Ricardoa lukeneet että Adam Smithia tai Matissia he eivät todennäköisesti edes siitä tunne. Ja sitten jos ajatellaan Yhdysvaltain viime viikkoista päätöstä, että otetaan käyttöön aivan liian korkeat Eh, tullit koskien espanjaisia oliveja. Tämä nyt jo vaikuttaa selvästi Espanjan vientiin Yhdysvaltoihin ja tämä on mm, satojen espanjaisten olivintyöttää perheiden päätulon lähde ja he tästä jo kärsivät. Ei tiedetä vielä lopusta päätöksestä, mutta kyllä se aika huonolta näyttää, jos ajatellaan sitten Yhdysvaltain, anteeksi, Espanjan maataloustuottajia niin heidän kärsimyksensä lisäksi tämä voi vaikuttaa koko järjestelmän laajuisesti. Nyt ei pidä antaa mitään Pandoran lipasta avata, kun ei tiedä mitä sitten tapahtuu, mutta meitä ei kuitenkaan kuulla. Ollenkaan meillä on, että Yhdysvalloissa on tukea maataloustuotteita esimerkiksi durum vehnälle, maisille ja manteleille ja ne ovat toisin kuin meidän välineemme jopa vihreän laatikon ulkopuolelta. Eli Yhdysvaltain ei pitäisi nytään ihmetellä, jos kauppakumppanit alkavat tarkastella sitä, miten Yhdysvaltain kotimaiset tuet ehkä vääristävät kauppaa. EUna meillä on hyötyä vahvasta kansainvälistä kauppajärjestelmästä, mitä miettiä sen uudistamista niin, että se toimii täällä vuosisadalla. Mutta meidän pitää myös löytää tapa saada transatlanttiset suhteet hoidettua sellaisella tavalla, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa globaalille taloudelle. Ja tämän takia meidän on oltava eh, vahvoja Yhdysvaltojen toimia vastaan silloin, kun näin on tehtävä, mutta meidän pitää myös olla valmiita Kiinan tapaisiin maihin eh, olla yhteydessä ja niin, että päästään eroon niiden toimista, jotka ovat nämä ongelmat aiheuttaneet alun perin ja myös siksi VTO-säätöihin ei luoteta. Ja meidän pitää tehdä yhteistyötä näiden mainittujen maiden kanssa, mutta myös samanmielisten Japanin, Kanadan, Meksikon, Korean ja Australian kanssa tälläkin alalla olisi paljon tehtävää. Ei se tule helppoa olemaan, mutta tärkeää työtä se kuitenkin on. Ja lopuksi haluaisin kiittää teitä tästä vahvasta tuesta. Niin kuin puheenjohtaja sanoi, te olette komission lähestymistapaa tähän asti kovasti tukeneet ja on tärkeää, että olette yhteydessä kongressin edustajien Yhdysvalloissa. Nyt välikauden vaalit ovat tulossa ja olisi tärkeää, että voitaisiin jatkossakin olla heihin yhteyttä. Alahuone ja senaatin eh, ihmiset ovat tärkeässä asemassa, jos halutaan eh, puuttua näihin eh, kauppatoimiin, erityisesti liittyen 232 tulevaisuuteen, eli jos laitetaan koskemaan myös autoja ja auton osia, tästä olisi todella paljon haittaa. Kiitos. Kiitos Jean-Luc. Onko kommentteja tai kysymyksiä? Nobody. Ei ole. Mr. Rübich. Edustaja Rübich ja sitten Ingmar, Kristoff ja Marit. Ja danke. Kiitos. Te mainitsitte tämän uudelleen tasapainoittamisen VTO-metodin mukaisesti. No, tämä tapahtumaan. Esimerkiksi Applen kohdalla, jos mitään oikeuksia ei enää tilata, niin ne mahdollisuudet, joita VTO meille tarjoaa, ovat melko vahvasti rajalliset. Onko nyt VTOn piirissä ehkä tarkoitus ajatella monenkeskeisesti, eikö voitaisi myöskin monenvälisesti hoitaa näitä asioita? Eh, Kiitos. Minä voin yhtyä puheenjohtaja Langen sanoihin. Hän tukee komission politiikkaa, näin minäkin, mutta haluaisin kuitenkin mainita muutaman seikan liittyen tähän pöytä olivi kysymykseen. Te sanoitte, että Pandoran lipasta ei pidä avata. Miten me voimme kuitenkin ryhtyä selkeisiin toimiin, jotka ovat kuitenkin varovaisia? Mm, tämähän ei koske ainoastaan espanjalaisia pöytäoliveja, vaan se voi vaikuttaa ihan koko yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Ja nämähän ovat sellaisia toimia, joihin on VTOlta lupa. Ja sitten toisaalta te sanoitte, että EUn suhteet muihin eh, kumppaneihin on, niitä on vahvistettava niin että voitaisiin olla vahvempia. Mutta minä haluaisin kysyä Venäjän suhteista erityisesti, miten tämänhetkinen tilanne voi vaikuttaa EUn ja Venäjän välisiin suhteisiin. Thank you. Kiitoksia sitten Marit ja Shake. Thank you very much. Paljon kiitoksia. On hyvä puhua tästä tärkeästä haasteesta, joka meillä on Yhdysvaltain kanssa jälleen kerran. Haluaisin hiukan laajentaa keskustelua, ei ainoastaan siksi, että se olisi tärkeää, vaan meillä on ollut mahdollisuus käydä keskustelua tästä jo monta kertaa. Ja laaja tukemme sille, mitä komissio tekee, ei tarvitse enää mitään selkiyttämistä. On tärkeää, että pysymme yhtenäisenä, että jäsenvaltiot tekevät saman. Eilen luin, se taisi olla Reutersilla, että on olemassa joitakin aloitteita, joita neuvosto ehkä aikoo hyväksyä uudistaakseen VTOta. Ja nyt epäonnistuminen on yksi Yhdysvaltain kritiikin osa. Äh, nämä eurooppalaiset aloitteet, äh, ovatko ne yksittäisten jäsenvaltioiden sellaisia VTOn uudistamiseksi? Ja sitten toiseksi voitteko sanoa jotakin liittyen Kiinan ja Yhdysvaltain jännitteisiin ja äh, siihen, että miten se vaikuttaa meihin Euroopassa ja mitä me voimme tehdä sellaista, mitä me olemme vielä tähän mennessä tehneet? Kiitoksia seuraavaksi Christopher Fjellner. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos näistä huomioista. Jynnyver, joka on hyvä ystäväni, sanoi kerran, että kun on kauppaa, konflikti tai kauppa, sota, niin se on ikään kuin kaksi ihmistä, jotka ovat vastakkain ja lyövät itseään kasvoihin ja ajattelevat, että ehkä se toinen siitä katukumoon ja tällaisia ongelmia tässä on ilman, että lähden kysynnällistämään Yhdysvaltain toimia. Onhan siinä jotain logiikkaa ehkä, mutta ehkä tästä kannattaa vähän puhua ja asiaa vähän ajatella. Ensinnäkin, jos ajatellaan tätä meillä on tämä uudelleen tasapainoittamistoimi asia. Kanadahan varmisti sen, että tällaiset toimet eivät voi vaikuttaa kuluttajiin. Voisimmeko me ehkä tehdä jotain vastaavaa? Tämä on aika vaikea nyt selittää valitsijoille, että ihmiset, jotka menevät papoja ostamaan supermarketista, joutuvat sitten tästä eh, terästulliasiasta maksamaan. Olisikohan mitenkään mahdollista jotain tehdä niin, että voitaisiin kuluttajia hyödyttää. Ja sitten se, että voitaisiin ryhtyä toimiin ei ainoastaan autoalalla, vaan mainittiin, että voisi olla muitakin ongelmia, esimerkiksi Porvon viski, ja koska alkoholijuomat ovat tässä tärkeä vientituote, niin tässä on todellakin ehkä tällaisia mahdollisia eh, toimia, joihin voidaan ryhtyä. Ja sitten melkeinpä filosofinen kysymys. Yksi asia on se, että jos lakia rikotaan, niin on hyvä viedä asia tuomioistuimeen. Mutta kun eh, hallintoryhmässä puhuttiin Yhdysvalloista, niin jo sanoin, että meidän pitää miettiä sitä, miltä VTOssa eh, voittaminen ja häviäminen, miltä se näyttää. Jos voittaa, niin se on aika yksinkertaista, eli vaikuttaa siltä, että jos asia voitetaan, niin sitten asia on laillista tai VTO ei voi siihen ottaa kantaa. Ja sitten on sellainen riski, että jotkut, jotkut muutkin ryhtyvät samantyyppisiin toimiin kuin Yhdysvallat, ja tällaista, tällaisia poikkeuksia tulisi sitten enemmän. Mutta entäpä sitten, miltä näyttää voittaminen? Niin, jos päätetään, että tässä, siis jos me voitamme, Eli jos VTO katsoo, että ri- sääntöjä on rikottu, niin onko tässä sitten niin, että Donald Trump sanoi, että OK, VTO on sanonut, että näin ei saa tehdä ja pitää eh, ymmärtää, että tämä ei liity kansalliseen turvallisuuteen, vai lähteekö koko Yhdysvallat vaan sieltä pois kerta kaikkiaan VTOsta? Ja sanoisin vielä, että emme me tässä väärin toimi, mutta muutakaan ei voi tehdä, mutta ehkä täällä pitäisi puhua siitä, minkälaisia seurauksia siitä voi olla. Police. Mä melkein kuin Ruotsin poliisi <laughs> Turha huoli, ei siellä se ole. Just pick up. Helmut. Niin, minä palaan tähän, mitä herra Fjellner sanoi, kiitokset tiedosta. Meidän täytyy mielestäni katsoa myöskin hiukan pidemmälle nämä alkuperäiset kauppavaarat, joita meillä mahdollisesti on edessämme. Ja kun ajatellaan näitä sanktioita, ja tullien nostamista, niin joudumme sitten myöskin ongelmiin suhteissamme, sillä VTO on tuo kohde ja näin. Myöskin, että Kiina on Yhdysvaltain strategian pääkohde, siis Trumpin hallinnon ja kauppakonfliktin osalta. Meidän pitäisi pohtia, että mikä meidän vastauksemme on monenvälisissä kauppasuhteissa kumppaniemme, mutta myöskin Kiinan kanssa, eikä mielestäni ollut kovinkaan järkevää. Ja samanaikaisesti, kun nyt näitä tulleja nostetaan, niin sitten me sitten taas teemme saman Kiinalle. Eli mikä tässä nyt on strategia? Haluammeko me konfliktin monella rintamalla – meidän pitäisi vahvistaa tätä koko järjestelmää. Olen samaa mieltä siitä, jos tavoitteena on rikkoa sääntöjä. Tämä Amerikka ensin strategia tarkoittaa sitä, että me asetamme säännöt ja teidän täytyy seurata niitä, niin sitten me kyllä joudumme erittäin vaaralliseen tilanteeseen ja koko maailmankauppa on vaarassa. Eli mikä tässä, mitkä ovat nyt ne konkreettiset askeleet seuraavien kuukausien aikana komission taholta, jotta voitaisiin tietoisuutta kasvattaa jäsenvaltioiden tasolla, koska mekin olemme asioista eri mieltä. Ja että komissio nyt muiden maiden kanssa sitten käyttää selkeää kieltä Yhdysvaltain suhteen. No, tässä nyt voi saada sellaisen vaikutelman, että ei ki- olla kiinnostuneita näistä kansainvälisistä rakenteista ja tämä ei johda mihinkään. Tämä on tärkeä asia. Eli jos voisitte hiukan selventää, että mitkä ovat ne seuraavat askeleet, kun teräsfoorumi järjestetään, puhutaan yli rakenteista ja haasteista yhdessä muiden kanssa – niin vaikka nyt sitten löydettäisinkin ratkaisu Yhdysvaltain kanssa, niin ne, jotka eivät ratkaisua äh, Yhdysvaltain kanssa löydä, palavat takaisin EU-markkinoille, joten tässä me jatkamme tällaista kierrettä, joka on myöskin hyvin vaarallista. Meidän täytyy löytää yhteisiä ratkaisuja. Ehkäpä OECDn teräsfoorumi olisi hyvä rakenne, missä voimme yhdessä puhua näistä kapasiteeteista tuotannosta – eikä ainoastaan näistä tuontitulleista. Edustaja Seinfeld. Dziękuję bardzo. Kiitos. Minä haluaisin sanoa, että kriisitilanteissa usein tulee tällainen erityistoimintamalli, että mitä pahempi tilanne on, niin sitä suurempia mahdollisuuksia on tilannetta parantaa. Ja minä haluaisin kysyä pääjohtajalta, onko tilanne nyt niin paha, että se voi vain kohentua vai voiko tilanne vielä pahentua ja kärjistyä. Minä muistan kyllä sen, että kriisi on vakava. Jos kauppa, sota todellakin alkaisi, niin se voisi sitten ulottua myös autoteollisuuteen. Ja sitten meillä on se toinenkin kysymys. Ehkä kun nyt on tämä konflikti EUn ja Yhdysvaltain välillä, sillä niin minä tämän asian ymmärrän, ei tämä mielestäni ole Yhdysvaltain ja muun maailman välinen konflikti. Eli jos me nyt tässä etenemme, niin ehkä voitaisiin pyrkiä sellaisen ratkaisun, että palattaisiin keskusteluihin kahdenvälisiä suhteita koskien, eli palattaisiin T-tippiin. Ja sitten tämä kysymys näin esitettäisiin, koska minä olen kuullut viimeisten viikkojen aikana aika merkittäviä kannanottoja. Donald Tusk noin kuukausi sitten otti asian kantaa. Tämä oli tämän kauppa konfliktin alkuvaihetta ja sitten parisen viikkoa sitten liittokansleri Merkel otti asian kantaa. Ja näissä kannanotoissa mainittiin tämä niin kutsuttu pieni TTIP ja siksi minä kysyisinkin, onko mitään mahdollisuuksia, että voitaisiin palata kahdenvälisiin suhteisiin EUn ja Yhdysvaltain välillä. Ehkä jos käytäisiin laajoja horisontaalisia keskusteluja, niin meillä ei olisi minkäänlaista ongelmaa löytää ratkaisuja tietyillä aloilla, esimerkiksi teräsalalla. Onko tämä todellakin niin paha asia, että me voimme ainoastaan pohjaan törmätä ja sitten sieltä tilanne paranee, vai voiko se todellakin vielä huonontaa? Edustaja Salafranca. Gracias, señor presidente. Eh, gracias también al señor de Martín. Me gustaría... Eh... Kiitos. Haluaisin kiittää myös herra Martinia ja ensiksi voitaisiin ehkä muistuttaa vielä siitä, minkälaisia eh, määrällisiä vaikutuksia teräs- ja alumiinialaan on. Onko tällaisia laskelmia tehty myös liittyen autoteollisuuteen? Ja sitten toinen kysymys, olisiko mahdollista sanoa jotain G7-kokouksesta ja siitä, mikä tämän eh, kokouksen lopun eh, erimielisyyden taustalla oli. Ja sitten jos ajatellaan G7 seurauksia, voivatko nämä seuraukset olla kielteisiä, jos ajatellaan naftasopimuksen uudistamista erityisesti tällaisella hetkellä, kun me olemme saaneet aikaiseksi, ja tästä haluaisin komissiota eh, onnitella, kun me olemme saaneet aikaiseksi sopimuksen uudistamisen Meksikon kanssa. Ja sitten haluaisin sanoa myös, että olen huolestunut Espanjan oliveista, ei ainoastaan siksi, että tämä on tuottajille haitallista, vaan myös siksi, että Demarti tässä sanoi että se voi vaikuttaa koko YMP ja haluaisi myös yhtyä kiitoksiin, jotka komissiolla on tässä vaikeassa tilanteessa esitetty. Kiitos. Uh, um, Campbell Edustaja Campbell Bannerman. Thank you, Director General. Kiitoksia. Anteeksi, että olin hiukan myöhässä tänään, kun tulin tänne. Pohdin vain, että hyödyttääkö taktikana se, että tässä nyt ei ryhdyttäisi vastatoimiin muiden tullien osalta. Kun ajatellaan Donald Trumpia ihmisenä, tämä voisi olla haitallista. Hän sitten ryhtyisi vastatoimiin meidän vastatoimiemme takia. Nämä tariffitoimenpiteet eh, haittavat selvästikin Yhdysvaltain teollisuutta, myöskin terästeollisuutta. Joten pohdin, että onko ehkä muita tapoja, miten me voisimme tämän tehdä, koska pelkään, että jos nyt tässä tämä tässä syttyy kauppasota. Trumpin luonne on sellainen, että hän saattaisi ikään kuin kostaa, en nyt näe, että hän vain pyörittelisi sormiaan tässä asiassa. Ja kun ajatellaan senaattia, kongressia, valkoista taloa, niin tämä ei kyllä hyödytä amerikkalaista teollisuutta yhtään. Tämä on haitallista heille. Kiitos. Ja sitten vielä Maria Aren. Merci, j'avais pas Kiitos. Ei ole tarkoitus reagoida, mutta EPP-kollegan puheenvuoron jälkeen on aika yllättävää, että voitaisiin harkita kahdenvälisiä suhteita Yhdysvaltain suuntaan, jos Yhdysvallat ei kykene edes monenvälisiä eh, sääntöjä noudattamaan, jos halutaan nyt sellainen suhde aikaiseksi, josta olisi haittaa EUlle, niin tämä olisi kyllä tällainen kahdenvälinen suhde Yhdysvaltain kanssa. Eli minä kyllä vastustan sitä, että monenvälisyys voitaisiin ratkaista kahdenvälisillä suhteilla, koska ei Yhdysvaltoihin voi kauppakumppanilla luottaa vaikuttaa kauppa kauppasääntöjen osalta. Ja sitten haluaisin kysyä siitä, mitkä kumppanit ovat VTOn sisällä sen verran vahvoja, että eh, ne olisivat EUn veroisia ja ovat valmiita toimimaan VTOn sääntöjen mukaisesti. Tiedetään, että Kiina haluaa käyttää muita kuin VTO-sääntöjä olla näin markkinatalousmaa ja mitkä olisivat tällaisia luotettavia EUn verroisia jäsenvaltioita, jotta voitaisiin VTOssa toimia, ennen kuin edustaja kaikki kysyi, miten voidaan VTOn toimintaa uudistaa niin, että saadaan aikaiseksi jotain toimivaa lopultakin. Thanks a lot, John. Paljon kiitoksia ja Jean-Luc omalta puoleltani lisäyksenä näihin kysymyksiin myöskin Maria Arenan kysymykseen. Pohtiiko komissio tiettyä mallia tai muotoa, että esimerkiksi nyt saataisiin tällainen ryhmä aikaiseksi VTOn ystävät tai jotakin vastaavaa. Mikä voisi olla yhteinen perusta tällaiselle proaktiiviselle lähestymistavalle? Ja sitten, kun ajatellaan kehitystä Yhdysvalloissa, mikä on arvionne siitä, että miten kauan nämä tutkimukset liittyen autoihin ja auton osiin kestää. Tapahtuuko tämä ennen vaalikauden puolin väliä vai epäilettekö, että tässä kestää vielä pidempään? Ja sitten keskustelu senaatissa. Siellä on joitakin aloitteita, joilla pyritään saamaan takaisin valtaa presidentiltä parlamentille. Kroga ilmeisesti tällaista lainsäädäntöä on laatimassa. Mikä on arvionne tästä liikehdintä, liikehdinnästä kongressissa, Jean-Luc? Yes. Thank you very much. Uh, a lot of, uh... Kiitos oikein paljon, paljon mielenkiintoisia kysymyksiä. Niin, ensinnäkin tämä VTO-ratkaisu Toistaiseksi ei vaikuta siltä, että VTOssa olisi kaikkien valmiutta. Ehkä oikea tapa toimia olisi se, että mietittäisiin sitä, miten riitojen ratkaisuja voidaan parantaa. Myös riitojen ratkaisuelintä pitää miettiä. Ei meidän pidä puhua tuomareista. He ovat vain riitojen ratkaisu elimen jäseniä, ei siis tuomareita, vaan riippumattomia riitojenratkaisuelimen jäseniä. Ja tältä osin EU on valmis miettimään sitä, miten järjestelmää voidaan parantaa ja miten voidaan muiden kanssa asiasta puhua myös Yhdysvaltain kanssa. Yhdysvallat eivät toistaiseksi kuitenkaan ole valmiita mistään neuvottelemaan. Eli meidän kannaltamme tässä päätavoitteena olisi se, että kaksi vaiheinen lähestymistapa olisi hyvä, olisi riippumattomiin jäseniin pohjautuva valituselin, koska voidaan pelätä, että Yhdysvaltain yhtenä tavoitteena olisi ehkä parhaassakin tapauksessa se, että tämä toinen vaihe riitön ratkaisuja poistettaisiin, eli olisi vain yksi ainoa vaihe. Ja meillehän oli hyvin tärkeä neuvotteluissa tämä asia, että otetaanko sinne joku uusi asia viime hetkellä mukaan, tai vielä pahempi ajatus, että palattaisiin kattiin, jossa oli vain yksi vaihe, eikä sekään ollut sitova. Eli pitää ymmärtää, minkälainen riski tässä on olemassa, ja meidän on todellakin pyrittävä tilannetta parantamaan ilman, että kyseenalaistamme nämä riippumattomuuden pääperiaatteet. Ja me aiomme olla aloitteellisia seuraavien viikkojen kuluessa samanmiesten kanssa niin, että näissä eri asioissa voidaan edetä. Myöhemmin palaan vielä näihin muihin seikoin. Sitten viimeinen asia liittyen riitojen ratkaisuun. Minusta Kiina ei vaikuttaisi olevan kiinnostunut VTOn riitojen ratkaisujärjestelmä, jossa Yhdysvallat ei ole mukana. Eli Tämä pitää pitää mielessä. Ja sitten edustaja Rodriguez kysyi Oliveista ja myös edustaja Salafranca. Me olemme todella huolestuneita niistä ja meidän on vielä ihan tarkkaan mietittävä, minkälainen päätös tässä monesti hyväksyttäisiin – koska tuskinpa tämä tulee olemaan samantapainen kuin Bombardier-tapaus. Meidän pitäisi näitä toimia todellakin sitten panna täytäntöön ja pitäisi tarkastella sitä sitten, miten ne on täytäntöön pantu, jotta voidaan katsoa, voidaanko heidät sitten panna vastuuseen tästä polkumyynnin vastaista lähestymistavasta, mutta tässä pitää pitää mielessä myös YMP ja koko tämä systeeminen elementti, eli ei tämä ainoastaan olivia, koska se on paljon laajempi asia. Tuskinpa haluaisimme että VTO nyt tulisi ikään kuin takaoven kautta tarkastella meidän vihreän laatikon tukiamme ja katsomaan sitä, ovatko ne todella vihreitä. Eli tämä pitää kyllä pitää mielessä. On selvää, että tässä voi olla hyvin laajoja vaikutuksia Ja tässä voi polkumyynnin vastaisia toimia tulla lisääkin. Eli on selvää, että jos sääntöjä noudateta, niin ei sekään ole mikään ongelman ratkaisutapa. Kaiken kaikkiaan tätä asiaa vielä mietitään. Ei ainoastaan minun osastoni vaan ja Malmströmin alaisuudessa, valmiusorvin alaisuudessa ja mitään ei tässä suljeta pois ja tämä osoittaa, että tukien vastaisessa osiossa on kyse lähinnä näistä vihreälaatikon tukiaisista. Ja tämä osoittaa kuitenkin sen, että tulevassa YMPssä on vältettävä sitä, että pitää katsoa muitakin tukiaisia, pitää näitä, nämä muutkin valtiot huomioida, jos yksi jäsenvaltio tulee mieleen, esimerkiksi siellä on 40 eri eh, tukiaistyyliä, jotka voisivat olla eh, oranssin laatikon tukiaisia ja haluaisin vielä muistuttaa siitä, että jotkut kumppanit ehkä voisivat lähteä kyseenalaistamaan näitä tukiaisia ja aika helposti sitten voitaisiin tällaisista mm, tukeista valittaa. Eli ei tätä saa unohtaa, kun uutta YMPtä muotoillaan. Että tukiaisten pitää tulla sieltä laatikoiden sisältä. Voi olla jotain horisontaalisia tuki, tukia. Siinäkin tapauksessa ne ovat oransta laatikosta, niin sitten niiden haastaminen on vaikeampaa tai kiistäminen. Eli anteeksi, että tässä menin näihin asioihin, mutta tämä on kuitenkin ihan eh, oleellinen asia erityisesti maatalousvaliokunnan jäsenille. Ja sitten Venäjä, se on yhä ongelma eikä nyt tunnu siltä, että Venäjällä olisi mitään tahtoa tilannetta parantaa. Me olemme VTOssa monessakin tapauksessa Venäjän voittanut. On harvinaista, että uusi jäsenvaltio näin sääntöjä rikkoo. Esimerkiksi äskettäisissä eh, toimissa, jotka koskevat sienlihaa, Ja siellä on taas väärinkäytty kansallista turvallisuutta ja sanktioon lisätty uusia tuotteita, jotka eivät ole edellisten sanktioiden piirissä. Ja taas, jos nyt ei ratkaisua löydy ja venäläiset eivät ryhdy toimiin, jotta toimittaisiin sääntöjen mukaisesti, niin kyllä me olemme valmiita myös eh, valittamaan näistä uusista toimista. Mutta Venäjän osalta on selvää, että kaupan pitäisi pystyä paranemaan, mutta toistaiseksi ei tässä mitään myönteisiä signaaleja ole. Ja jos ajatellaan sitten geopolitiikkaa ja Ukrainan tapahtumia, niin ei sielläkään tilanne ole parantumaan päin. Ja liittyen siihen, mitä edustaja Schaake sanoi, on oltava yhtenäisiä. Ja jotain VTO-uudistuksia, niistäkin puhuttiin. Ja minkälainen riski olisi, jos Kiinan ja Yhdysvaltain välinen tilanne eskaloituisi. Ja sitten minä mainitsin jo ritonratkaisu ratkaisu järjestelyt ja kuten tiedetään, kun Kiina tuli 2001 VTOhon mukaan, suurin osa jäsenistä oli huolestunut markkinoille ulottuvuudesta ja Kiina on pyydetty kovasti ponnistelemaan tällä alalla, mutta mistä tuntuu, että sääntöjen osalta emme ole tarpeeksi tarkkavaisia. Nykyiset säännöt eivät ole riittäviä Kiinan eh, valvomiseen esimerkiksi tukiaisten alalla, tekniikan pakkosiirron alalla ja yhteisyritysten alalla. Kaikki nämä asiat pääsi paremmin kattaa. Ja tämä on yksi avaintavoitteista myös silloin, kun puhutaan VTOn uudistamisesta. Ja on myös aika lailla harmi, että niin hyvä, että tämä otettiin esille, että se mitä Yhdysvallat tällä hetkellä tekee, niin vaikka ikään kuin se on ratkaisunaan Kiinan aiheuttamia ongelmia, niin tässä mennään kuitenkin juuri päinvastaiseen suuntaan itse asiassa. Ja nämä toimet heikentävät meitä kollektiivisesti sen sijaan, että pyrittäisiin käyttämään tätä nykykriisiä – siten, että voitaisiin mennä sinne Kiinan järjestelmän ytimeen ja vaatimaan Kiinalta uudistuksia, niin sen sijaan tässä nyt käy niin, että Yhdysvallat käy liittolaistensa kimppuun ja heikentää niitä. Ja tässä on sitten tällainen kauppasota tilanne Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Enpä nyt tiedä, vaikka presidentti Trump ajatteli, että kauppasarot on helppo voittaa, niin minusta tuntuu, että kaikki siitä joutuvat kärsimään ja tuskinpa Kiina myöskään tässä sodassa on häviävä osapuoli Yhdysvaltojen suuntaan. Eli minun on taas vähän vaikea ymmärtää, mihin täällä pyritään. Uh, between US and Eli Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen yhteenotto. No katsotaan, minkälaisia vaikutuksia tällä on näille korvamerkityille tuotteille. Melkoisia vaikutuksia silloin EUlle tietenkin, mutta vaikeaa tässä vaiheessa vielä sanoa tarkempaa. Mutta mitä tulee maailmanlaajuiseen ilmapiiriin, mutta tämä tuskin vaikuttaa positiivisesti tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Mitä taas tulee kollega Fjellnerin kysymykseen koskien toistan, että me emme lähde koston tielle. Me ryhdymme vastatoimenpiteisiin, jotka ovat suhteessa tähän tapahtumaan. Kyse on ikään kuin suojatoimenpiteistä ja tältä pohjalta keskitymme alumiiniin ja teräkseen. Kysehän on vain 40 prosentin osuudesta, mutta minä uskon, että mitä tulee tähän kysymykseen koskien sitä, minkälaisia vaikutuksia olisi VTO-voitolla tai tappiolla. VTO-päätöksen liittyen meidän täytyy ensinnäkin löytää ratkaisu. Voi olla, ettei päätöstä tehdä laisinkaan. Jos sellainen tehdään, niin se vie oman aikansa Vastaisin tähän sanomalla, että jos häviämme, niin se on katastrofi, sillä kaikki olisi sitten luvallista ja meillä ei ole mitään vaihtoehtoa kuin voittaa. Mutta toistaiseksi me odottelemme vain päätöstä. Se tehdään VTOssa kolmisen vuotta se nyt ainakin menee. eli Trumpin kauden jälkeen. En nyt kommentoi sitä, että tuleeko vielä toista Trumpin kautta vaiko ei. Mutta sitten tähän järjestelmään liittyvän kysymyksen, jonka edustaja Scholz esitti, eli jatkotoimenpiteet, mitä tulevan pitää. Todettakoon alkuun, että olen samaa mieltä, että keskeisin ongelma, rakenteellinen ongelma liittyy Kiinaan ja sen käytänteisiin, jotka eivät mene oikeaan suuntaan valtion tukien osalta, joten meidän täytyy tähänkin liittyen keskustella Kiinan kanssa, mutta oli mikä tilanne tahansa Yhdysvaltojen kanssa, niin meidän täytyy yrittää puuttua Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa näihin järjestelmän riskeihin ja ongelmiin. Te olette tietenkin seuranneet yhteisen lehdistötiedoteen vaikutuksia Lighthizer ja Malmström Pariisissa toukokuun lopussa ilmoittivat yhdessä, että meidän täytyy yhdessä kehittää VTO-sääntökirjaa näiden eri aiheiden osalta. Eli tukiin liittyen siltä osin sääntökirja on puutteellinen. Lisäksi IPI-asiat ja lisäksi meidän on katsottava myöskin markkinatalouskysymyksiä ja sovellettava nyky-VTO-järjestelmää paremmin. Mehän tiedämme, että monet jäsenvaltiot eivät noudata tätä ilmoitusvelvollisuutta. Eli paljon on parannettavan parantamisen varaa. Me jatkamme tällä tiellä tarpeen vaatiessa. Tämä on tietenkin hyödyllinen väline, mutta tällä hetkellä olisi järkevämpää odottaa. Tämä menee varmaan syyskuulle. Tämänhetkinen tilanne ei anna mahdollisuutta puuttua tilanteeseen. Jos katsotaan Kiinan suuntaan, niin Kiinahan on Yhdysvaltojen ilmoituksen jälkeen siirtynyt käyttämään 232 välinettä teräkseen ja alumiiniin. Mielestämme annettu argumentti ei ollut vakuuttava. Me ja monet muut tahot olemme huolissamme 232 välineestä teräkseen ja tul- alumiiniin liittyen – Tämä kannattaa pitää mielessä, mutta tämä on oiva esimerkki siitä, minkälaisia mahdollisuuksia meillä olisi Kiinan kanssa näitä asioita käsitellä. Ja sitten se, että kriisi tarjoaisi jotain mahdollisuuksia? No voi olla, että mehän tiedämme oikein hyvin, mitkä ovat ongelmat ja mitkä ovat tavoitteemme ja muiden tavoitteet. Periaatteessa kriisi on selätettävissä, eli tilanne voi olla parempi kuin ennen kriisiä, mutta henkilökohtaisena kommenttina todettakoon, että en ole aivan varma sen suhteen, että mitkä ovat Trumpin tavoitteet – Onko sellaisia olemassakaan? Toisaalta taas ihan viimeisin asia olisi se, että me puuttuisimme T-tippiin. Se ei johtaisi yhtään minnekään. Edellisen hallinnon kanssa neuvottelut jumiutuivat edellisen hallinnon kanssa oli hyvinkin mahdollista päästä kunnolla neuvottelemaan TTIPistä. Miksi se onnistuisi vielä paremmin nykyhallinnon kanssa? Kyllähän me olemme valmiita lähtemään tälle tielle neuvottelemaan asiasta. 15 kokousta on järjestetty, eli puhelinkonferensseja Malmströmin ja Rosin välillä on järjestetty. Me Olimme valmiita esittämään omat ehdotuksemme, jos olisimme päässeet sanktiolistata pois. Eli me olisimme kyllä voineet lähteä keskustelemaan ainakin jossain vaiheessa näistä tullikysymyksistä teollisuustuotteiden osalta – ei maataloustuotteiden osalta, koska se on paljon kinkisempi osa-alue, mutta mitään ei ole tapahtunut, minkälaista liikehdintää Yhdysvaltojen puolelta ei ole ollut havaittavissa. Me olisimme kyllä voineet hyväksyä tiukat kiintiöt se olisi ollut melkoinen muutos nykytilanteeseen peilattuna, mutta totta puhuen keinoja ratkaisun löytämiseen kyllä on, myöskin ajoneuvojen osalta – mutta asiat eivät voi hoitua yksipuolisilla päätöksillä. Ja se, että ryhdytään laittomiin toimenpiteisiin kansainvälisellä näyttämöllä, niin se ei ole oikea lähestymistapa, mutta me olemme aina valmiita neuvottelemaan, mikäli vain mahdollisuuksia tarjoutuu. Me olemme aina valmiita käymään järkeviä keskusteluja, mutta ei sillä tavalla, että meitä painostetaan ja uhkaillaan. Salafrankan kysymyksiin varmaankin jo vastasin. Niin mikä tulee tähän määrälliseen vaikutukseen? Tietenkin on selvää, että kaikki nämä toimenpiteet vaikuttavat huomattavassa määrin varsinkin Yhdysvaltojen tilanteeseen. Teräs- ja alumiinipäätökset ovat hallaa Yhdysvaltojen taloudelle. Sinänsä se vaikuttaa hyvältä, mutta se kuitenkin vie työpaikkoja ja tämän tyyppiset toimenpiteet vaikuttavat Ohajoen ja Pennsylvanian kaltaisiin alueisiin aika lailla. Tämä muistuttaa Bushin vuoden 2002 päätöksiä ja me tiedämme, että tämän tyyppiset toimenpiteet eivät toimi. Mehän voitimme tämän kädenväännön ja tutkimukset ovat osoittaneet, että tästä on ollut vain Yhdysvaltain taloudelle ja teollisuudelle haittaa. Ja mitä naftaan tulee, toden totta, tämä liittyy autoihin ja autojen osiin. On selvää, että Naftan yhteydessä ajot ja ajoneuvojen osat ovat keskeisellä sijalla. Tästä ovat kaikki hyötyneet. Yhdysvalloilla on alijäämä, mutta tämä vaikuttaa melko positiivisesti naftan tilanteeseen ja globaalisti tästä ei ole ollut hirveästi haittaa ja mitä tulee Meksikon ja Kanadan tilanteeseen, nekin ovat olleet halukkaita löytämään ratkaisun, mutta valitettavasti neuvotteluja ei ole voitu saattaa päätökseen. On haluttu tällainen viiden vuoden neuvottelulauseke tekstiin, mutta Kanada eikä Meksikokaan tätä halunneet. Tällaisia sopimuksia mikä emme voisi hyväksyä. Eli autokysymys liittyy läheisesti naftaan, mutta meillä on Kanada ja Meksikon kanssa paljon yhteistä ja me voimme tehdä koordinoidisesti hyvää yhteistyötä. Ja mitä tulee kollega Badermanin kysymykseen, tämä ei ole mikään kostotoimenpide, tämä on tasapainoinen lähestymistapa niin puututte Trumpin psykologisen puoleen. En ole mikään psykologi itse, mutta sen verran voin sanoa, että ei olisi järkevää lähteä sotimaan, mutta emme voi näyttää heikoltakaan. Jos emme reagoi laisinkaan, niin se kyllä ihan takuu varmasti johtaisi sellaiseen tilanteeseen, että tästä syntyy loputon prosessi, uusia toimenpiteitä vain pulpahtaisi pintaan. Eli meidän täytyy puolustaa omia etujamme. Tämän tyyppiset toimenpiteet eivät ole globaalisti katsottuna hyviä, mutta meidän täytyy osoittaa, että EUta pitää kunnioittaa ja EU on valmis reagoimaan uuteen tilanteeseen. Kollega Reinerin kysymys Kahden keskisiin sopimuksiin liittyen olen va- tietääkseni vastannut siihen, eli TTIPistä ei keskustella laisinkaan, mutta on selvää, että jos toimenpiteistä voitaisiin luopua puolin ja toisin, niin kyllä siinä tapauksessa voimme keskustella Yhdysvaltojen kanssa. Katsotaan, mikä olisi paras lähestymistapa. Yksipuolinen kaksi, kahdenkeskinen vaikka moninvälinen ratkaisumalli mielestäni parasta olisi tehdä yhteistyötä samanhenkisten kumppaneiden kanssa. Ja kuten sanottu, teemme hyvää yhteistyötä Japanin kanssa, yhtä lailla kuin Kanadan ja Meksikonkin kanssa, Koreakin mainittakoon, varsinkin ajoneuvo rintamalla. Ja sitten viimeinen asia, monia tärkeitä kysymyksiä täällä kyllä esitettiin, mutta sitten kollega Langen kysymykseen vielä näin lopuksi. Milloin Yhdysvaltojen toimenpiteet voisivat astua voiman? On selvää, että Trumpin suunnitelma on selvä. Ainakin mielestäni hän yrittää päästä sellaiseen tilanteeseen, että auto ja autoosa toimenpiteet saadaan ajettua läpi ennen puoli, kauden puolta väliä. Ja on tärkeää, että nyt reagoidaan Mutta tilanne on mutkikas Monet eivät tiedä sitä, että yhdys, eurooppalaiset Yhdysvalloissa tuottavat autonvalmistajat vievät maailmanlaajuisesti autoja Kiinaan ja muualle samassa määrin kuin mitä autoja jää Yhdysvaltojen markkinoille. Eli tämä osoittaa, miten kinkinen tilanne on. Nyt on vain tärkeää, että me esitämme selkeitä argumentteja Kaikin keinoin meidän on osoitettava, että tämä valittu lähestymistapa on vaarallinen ja että se voi johtaa hyvin pahoihin tilanteisiin. Eli meidän ei pitäisi riskeerata sitä, että tästä syntyy pidemmänkin aikavälin ongelmia. Eli ettemme kykenekään niin hyvin neuvottelemaan Kiinan kanssa, koska meidän on neuvoteltava kiinalaisten kanssa, mutta nykytilanteen vallitessa niin en oikein tiedä, että miten se voisi onnistua, ainakaan helposti. Joten uskonpa, herra puheenjohtaja, että olen nyt vastannut kaikkiin kysymyksiin, ainakin pyrin siihen. Ei mitään lisättävää, mutta kuten sanottu, tarkkana pitää olla aktiivinen yhteen hiileen täytyy puhaltaa päättäväisesti täytyy toimia. Eli jäsenvaltioiden ja toimielinten on näinä vaikeina hetkinä todellakin vedettävä köyttä samasta päästöstä. päästä. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia Jean-Luc ja olen varma, että tämä ei varmastikaan ole viimeinen kerta, kun käymme kun on keskustelua tästä tilanteesta ja meidän reaktioistamme mutta tärkein asia on, että pysymme Euroopan unionina yhtenäisenä, joten vastaus äh, America First äh, sloganiin on, että Eurooppa pysyy yhtenäisenä, Europe United. Okay. So, the, uh... No niin, seuraava asia. No niin. Straight away. So, heti kättelyssä vaan. Niin, seuraava asia liittyy EUn ja Yhdysvaltain suhteisiin yleensä ottaen. Kyse on siitä, että miten me voimme suojata teollisuuttamme ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta, kun ajatellaan lainsäädäntöä, jota sovelletaan kolmannessa maassa meillä – on melko vanhaa lainsäädäntöä vuodelta 1996, joka on edelleenkin voimassa oleva versio. Ja 2005 käsittääkseni yritettiin laatia uudelleen, niin hiukan myöhemmin. Pyrittiin siis uudelleen laatimaan tämä, tätä uutta lainsäädäntöä Tämä on vanhaa lainsäädäntöä, ainoastaan yksi maa ja suhde mainittiin, kyseessä oli Kuuba ja ekstraterritoriaaliset vaikutukset, jotka liittyivät Kuuban kauppasaartoon. Mutta nyt maailmanlaajuisesti tilanne on muuttunut täysin ja komissio hyväksyi delegoidun säädöksen muuttaakseen vanhan lainsäädännön liittyen mahdollisten sanktioiden ekstraterritoriaalisiin vaikutuksiin. Ja siis kyseessä oli siis Yhdysvallat ja Iran, tämä vanha laki on nyt jälleen päivän polttava asia. Ja taas tämä uudelleen laadinta on jälleen pöydällä. Uudelleen laadinta on niin sanotusti pilvessä. En ole ymmärtänyt miksi mutta ehkäpä tänään saamme hiukan selvyyttä asiaan. Ehkäpä nyt sitten saamme ratkaisun siitä, että miten se tuolta pilvestä tuodaan takaisin tänne pöydälle. Ja se olisi mielestäni paras ratkaisu, kun ajatellaan tämän hetkistä tilannetta. Tämä oli lyhyt johdantoni asiaan ja asiantuntijamme tässä harjoituksessa on esittelijämme David Martin ja annan hänelle puheenvuoron. Paljon kiitoksia. Olette täysin oikeassa Tämä liittyy todella paljon tuohon aikaisempaan asiaan. Tämä liittyy tuohon unilateralismiin Yhdysvaltojen osalta ja, ja nyt kun ajatellaan tätä lakia ja sen uudelleen laajentaa, niin tämähän on tosiaankin vuodelta 1996. Sitä ei ole käytetty, mutta sillä on uhattu, kun ajatellaan näitä EUn yrityksiä, jotka eivät kauppaa Kuuban kanssa, eli sitä nyt ei mitenkään muodollisesti ole kuitenkaan käytetty, ja olette oikeassa, kun sanoitte, että komissio teki muodollisen ehdotuksen laatiakseen uudelleen tämän nukkuvan äh, lain vuonna 2015. Ja meidän työmme oli melko pitkälle vietyä. Äh, mietintöluonnokseni äh, julkaistiin 2015, mutta me kuitenkaan vieneet sitä eteenpäin, sillä kolmen toimielimen oikeudelliset yksiköt eivät päässeet sopun kodifi- kodifikaatiotekniikasta, uudellaatetekniikasta ja tästä syystä tämä sitten jumiutui neuvostoon. Te itse ja minä kirjoitimme eh, helmikuussa Mogherinille, kysymme, että miten ulkosuhdehallinto aikoo eh, pyytää komissiolta uutta ehdotusta. Mogherini vastasi, että tässä nyt pohditaan erilaisia vaihtoehtoja, mikä ei kovinkaan paljon meitä vienyt eteenpäin. Ja kuten sanoitte, presidentti Trump viime kuussa ilmoitti, että Yhdysvallat vetäytyy yhteisestä kattavasta toimintasuunnitelmasta ja EUn valtioiden päämiehet päättivät nyt sitten pyrkiä tässä auttamaan näitä yrityksiä, jotka käyvät kauppaa Iranin kanssa. No, delegoitu säädös vuodelta 1996. No, tässä nyt on ehdotettu että viitattaisiin näihin Yhdysvaltain toimenpiteisiin. No pohdin kuitenkin, että mitkä ovat suunnitelmat, kun näitä vaan tämän blokeraavan säännöksen säädöksiä. Aikooko komissio esittää uuden, uuden ehdotuksen ja mitä tekniikoita tässä käytetään? No sitten takaisin tähän blokeraavan statukseen. Tämä liittyy siis myöskin Iranin öljy- ja kaasutuotteisiin, pank- pankkisiirtoihin, vientiluottoihin ja muuhun? Onko komissio tai ulkosuhdehallinto arvioinut, millaista vaikutusta Trumpin päätöksillä on yrityksillemme? Tietojeni mukaan ulkosuhdehallinto ehkä tietää paremmin. Tässä puhutaan 16 brittiyrityksestä, 30 ranskalaisesta, 35 saksalaisyrityksestä, 21 italialaisyrityksestä ja sitten mm, pienestä joukosta muita yrityksiä muista jäsenvaltioista, joihin tämä vaikuttaisi. Komissio jossain määrin on jo tunnustanut, että tämä blocking statute voisi vaikuttaa rajallisesti, kun ajatellaan pankkijärjestelmän kansainvälistä luonnetta ja Äh, myöskin äh, sitä, miten tämä on linkittynyt Yhdysvaltain pankkijärjestelmään ja dollarisiirtoihin ja meidän, me olemme tässä, äh, meillä on nyt suhteet eri hallintoon kuin vuonna 1996. Täytäntöön pano on jätetty jäsenvaltioille. Jos nyt ryhdymme näihin komission ottamiin toimenpiteisiin, komission pitäisi pohtia EU-rahaston perustamista liittyen näihin kuluihin. Olen huolissani siitä, että se, että aktivoitaisiin tämän blogin status, voisi olla poliittinen kannanotto, niin että EUn yritykset eivät voisi luottaa tähän. Tämä on ikään kuin laastari tällaisen hankalan ongelman päälle. Ja voisiko tämä sitten olla tulevaisuudessa tehokkaampi, kun ajatellaan keskusteluja toimielinten kanssa, se ei ole rohkaisevaa asia, mutta tässä nyt on, olosuhteet ovat muuttuneet. Ja sitten lopuksi Saksa, Ranska, yhdistynyt kuningaskunta, pyytäisivät, että EU: yksiköt olisi, olisi otettu pois tästä. No vastaus lienee ei, mutta Onko ollut jotakin vastausta, onko mahdollisuutta, että EUn yritykset voisivat saada tästä poikkeuksen? Kiitos puheenjohtaja. Thanks a lot. So, uh, some serious... Kiitoksia. Tässä oli koko joukko kysymyksiä. Ja meillä on nyt kolme asiantuntijaa, jotka voisivat hiukan tuoda valoa pimeyteen liittyen tähän uudelleenlaadintaan ja ehkä myöskin vastauksia tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Ensimmäiseksi annan puheenvuoron kolmesta viisi minuuttia. Olisi tuo aika. David Gia, hän on sanktiopolitiikka-yksikön johtaja ulkosuudenhallinnosta. Good morning. Hyvää huomenta ja kiitos siitä, että voin nyt antaa teille päivitettyä tietoa tästä tärkeästä asiasta. Kuten sanoin, haluaisin vähän taustoittaa näitä kehityskulkuja. Kuten tiedätte, 8. toukokuuta presidentti Trump kertoi, että e, Yhdysvallat vetäytyisi yhteistä kattavasta toimintasuunnitelmasta ja samaan aikaan hän sanoi, että Yhdysvallat ottaisi uudelleen käyttöön ne sanktiot, jotka on aikaisemmin eh, vedetty pois eh, ydinsopimuksen pohjalta. Tässä EU vastasi yksimielisesti korkea edustaja 28 jäsenvaltion nimissä otti kantaa ja sitten oli myös korkean edustajan tapaaminen Ranskan, eh, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ja Iranin pääministerin välillä. Ja 16. toukokuuta Sofian huippukokouksessa taas tehtiin selväksi, että ollaan yhtenäisiä EU-ssa ja päättäväisiä pitää yllä tämä yhteinen kattava toimintasuunnitelma, joka on strategisesti meille tärkeä tärkeä ja se on myös avainasemassa, jos ajatellaan eh, ydinsulkusopimuksen kansallista arkkitehtuuria. Ja tätä pidetään siis olisena osana toimintasuunnitelmaa ja kerrottiin, että me aiomme pyrkiä siihen, että saadaan hyötyä sanktioiden poistamisesta yhdessä koko kansainvälisen yhteisön kanssa ja siinä taustalla on YK turvallisuus turvallisuusneuvoston päätöslauselman mukaisesti. Ja koska tässä on itse presidentti ottanut käyttöön kaikista laajimmat sanktiot, mitä koskaan on käytetty, ja kauppa eh, ministeri otti tähän myös eh, samansuuntaisesti kantaa ja myös vara eh, ministeri liittyen Iranin toimiin. Ja 6.8. ja 2. ja 4.11 on seuraavia päivämääriä ajateltu ja nämä kattaisivat sitten uuden tyyppiset sanktiot. Ja tässä mielessä on muistettava, että Yhdysvallat kolmea poikkeaa poikkeusta lukuun ottamatta ei koskaan primäärisanktiota poistunut. Eli periaatteessa tässä on kyseessä se, että sekundaarisanktiot otetaan uudelleen käyttöön ja tämä vaikuttaa meihin ja sitten myös joidenkin elintarvikeiden ja mattojen kohdalla ja siviili-ilmailun lentoalusten osalta. Komissio vastasi heti Sofian kokouksen jälkeen, 18.5. jälkeen, kertomalla, että on tulossa toimenpidepaketti, joka lisäisi luottamusta tässä on tarkoituksena ryhtyä toimiin myös vastasäännöksen osalta ja halutaan poistaa investointipankilta mahdollisuudet olla, rahoittaa hankkeita Iranin suunnalla ja halutaan myös lisää luottamusta alakohtaisen yhteistyön avulla ja jäsenvaltioilta pyydettiin mahdollisuutta tutkia pankkisiirtoja keskuspankilta Iranin pankkeihin. Ja vaikka näitä sanktioita ei ole vielä otettu käyttöön, niin nyt on selkeä näyttöä siitä, että tämä vaikuttaa kauppaan ja investointiin joidenkin tärkeiden investointien osalta, esimerkiksi Totalin osalta, joka on tärkeä sijoittaja kaasu- ja öljyalalla se on ilmoittanut lähtevänsä, jos poikkeusta ei sille saada. Ja koska tämä vaikuttaa kovasti, eh, koska pankit ja rahoitusjärjestelmä on hyvin alttiina, niin se todennäköisesti vaikuttaa myös tähän sektoriin. Meillä on yksityiskohtia, meillä kuitenkin Euroopan komission eh, kanssa on ollut yhteyksiä eh, eri teollisuuden alojen edustajiin, jotta saisimme kuvan siitä, miten tilanne kehittyy kehittyy. Pitää muistaa kuitenkin, että pankki- ja rahoitusalat olivat sellaisia aloja, joilla oli jo ongelmia, erityisesti siksi, että pelättiin Yhdysvaltain sanktioita ja koska oli huoli, jotka liittyvät Iranin rahoitusjärjestelmän läpinäkyvyyteen jopa ennen siis näitä viimeisiä tapahtumia korkean edustajan sitoumusten ja 28 jäsenvaltion sitoumusten linjoilla ja yhteisen komission linjoilla pyritään siihen, että että voitaisiin sanktioiden poistamista saada hyötyä. Käydään teknisiä keskusteluja sisäisesti ja Iranin kanssa ja muiden kumppaneiden kanssa niin, että voidaan tehdä joitain ehdotuksia avainaloilla liittyen esimerkiksi pankkialaan ja öljyalaan. Tämä asia on koko ajan käynnissä ja vastasäännös on tässä tärkeässä asemassa, jos ajatellaan kauppaa ja investointia. Kiitos. Paljon kiitoksia ja seuraava asintoja on Monika Hengsi Hän on Etelä-Välimeren ja Lähi-idän alueen johtaja. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin hiukan lisätä vielä siihen, mitä kollega sanoi, kun ajatellaan kauppa- ja investointisuhteet Iranin kanssa ja niiden jatkoa. Me olemme menossa sinne ensi viikolla, käymme vuoropuhelua kauppa- ja maatalouskysymyksistä ja terveyskysymyksistä ja tarkoituksemme on saada vuoropuhelu aikaiseksi. Me tapasimme iranilaiset asiantuntijatasolla edellisen kerran vuonna 2016 marraskuussa ja tämä tapahtui sen jälkeen, kun kymmenen vuoteen meillä ei ollut mitään kontaktia liittyen kauppasuhteisiin ja siellä identifioitiin sellaisia asioita, jotka ovat Iranille ja meille kiinnostuneita, esimerkiksi integroituminen globaaleille markkinoille, me tuemme VTOn tätä prosessia ja eh, olemme tietoisia siitä, että tämä on blokerattu sillä, että on ollut vaikeaa nimetä puheenjohtajatyöryhmällä Irantilaiset eh, halusivat myöskin epämuodollisen eh, menettelyn ja me olemme jo todenneet, että olemme kiinnostuneet tekemään. He haluavat myöskin lisätä avoimuutta ja helpottamaan kauppaa. No missä määrin? No tämä liittyy tietysti taloudellisen tilanteeseen yleensä ja myöskin vaikutukset, mitä sanktioilla on ollut menneisyydessä, mutta myöskin kun ajatellaan heidän omia esimerkiksi pankki- ja kauppajärjestelmän avoimuutta, ovat aiheuttaneet ongelmia kaupalle ja aiomme tätäkin asiaa heidän kanssaan työstää. Tässä on paljon teknistä apua tarjolla, kauppaan liittyvää apua niin, meillä on kansainvälinen kauppakeskus ja katsomme, että miten voimme parantaa heidän ponnistelujaan esimerkiksi kun he ovat SPS-standardejaan tai teknisiä standardejaan parantaa. Ja sitten mainitsisin vielä investoinnit on koko joukko jäsenvaltio, joilla on kahdenvälisiä investointisopimuksia Iranin kanssa. Ja tämä osoittaa jo sen, että meidän yrityksemme ovat suojattuja markkinoilla. Iran on osoittanut kiinnostusta oppimaan enemmän esimerkiksi investointisuojajärjestelmästämme. Ja tässä nyt sitten heidän kanssaan käydään keskustelma siitä, että miltä nuo sopimukset näyttävät. Yksi ja tärkein askel kauppakysymyksissä on VTOn jäsenyys, joten me jatkamme eh, yhteydenpitoa ja pyrimme menemään vielä pidemmälle, koska haluamme osoittaa, että tämänhetkinen Yhdysvaltain toimenpide ei tarkoita sitä, että me emme halua kuitenkaan hyötyä tästä sanktioiden, tai että haluamme hyötyä tästä sanktioiden poistamisesta. Kiitoksia. Ja sitten Rova Alina Nedea, hän on sanktiotyöryhmän johtaja. Kiitoksia herra puheenjohtaja, hyvää huomenta kaikille. Minullakin on ilo olla täällä ja kertoa teille näistä erinäisistä toimenpiteistä, eli mihin unioni on ryhtynyt suojelakseen yrityksiä Yhdysvaltojen päätöksen jälkeen, kun Yhdysvallat vetäytyivät suunnitelmasta. En lähde kahlaamaan menneisyyteen, mutta niin kuin täällä jo todettiin, niin vastasäännös toimi hyvin vuonna 1996. Siinä oli VTO-valitus ja poliittinen painostus mukana. Näin saimme vakuuttuneiksi, Yhdysvallat vakuuttuneiksi näistä toissijaisista Kuubaa koskevista sanktioista, toissijaisista säännöksistä. Tämä on ollut vähän uinuva laki, sitä ei ole jouduttu käyttämä kovin usein, kylläkin jäsenvaltiotasolla, mutta ei laajemmin, koska mitään laajoja juttuja ei tullut esille. Eli tämä kannattaa pitää mielessä. Ihan lyhyesti siitä, että miten päädyimme tähän delegoituun säännökseen siinä muodossa kuin komissio sen hyväksyy ja mitä liitteessä sanotaan. Kuten sanoitte, niin vasta säännös vuodelta 1996 liittyi lähinnä Kuuba-sanktioihin, jonkin verran Iraniin liittyen yksi ainokainen säännös Iranin osalta. Nyt meidän täytyy katsoa kaikkia toisiasia sanktioita, jotka Yhdysvallat ilmoitti ilmoitti ottavansa taas käyttöön vetäytymisensä jälkeen. Me olemme katsoneet kaikkia näitä juridisia tekstejä, yritimme tehdä siitä eräänlaisen yhteenvedon, ja jos katsotte liitettä, niin sieltä löytyy kaksi tiivistelmää, sääntöjen mukaisuus, liite, eli me kerromme, mitä Yhdysvallat olettavat, että tee Iranin suhteen ja sitten minkälaisia negatiivisia vaikutuksia unionin eduille tällä voi olla. Eli Yhdysvaltojen sanktiot EUn taloudellisille toimijoille, jotka ovat siis mahdollisia. Kaikki on tehty tiivissä yhteistyössä komission ja ulkosuhdehallinnon kanssa sekä Washingtonin EUn edustusta. Me olemme yrittäneet siis sitä kautta saada myöskin asiantuntemustamme käyttöön ja kuten liitteestä on luettavissa, niin olemme käyttäneet myöskin santtia asiantuntijoita, yhdysvaltalaisia asia- juristeja, jotta tiedämme, että olemme varmoilla vesillä. Eli mitä pitäisi liitteessä sanoa ja mitä ei. Tältä löytyy nämä viittaukset eri lainsäädäntöteksteihin, Iranin sanktiolainsäädäntö, Yhdysvaltojen lainsäädäntö, sitten lainsäädäntöteksti, joka liittyy energiasektoriin ja sanktio tiettyihin henkilöihin, liittyen sitten vuoden 2012 kansallisen puolustuksen laki. Sitten Iranin ja Syyrian liittyvät lainsäädäntötekstit. Ja sitten laki, joka liittyy teknologisiin laitteisiin, joita ei ole tarkoitus viedä eteenpäin Yhdysvaltojen alueita. Nämä sanktiot, jotka ovat tiedossa, eli varojen jäädyttäminen sekä markkinoille pääsyn estäminen, haluaisin korostaa tämän kansallisen puolustuksen lakiin, eli sekä yksityisoikeudellisia ja rikosoikeudellisia vastatoimenpiteitä Yhdysvallat voi ottaa käyttöön, eli tämä onkin jo vakavampi asia. Ja sitten mitä vastasäännöksellä voidaan tehdä? Se suojelee taloudellisia tuomio, äh, toimijoita, eli nämä mainitut sanktiot, niitä ei tunnusteta eikä panna täytäntöön unionin alueella ja toimijat voivat saada korvauksen näistä toimenpiteistä, joihin Yhdysvallat on ryhtynyt. Lisäksi kerromme Yhdysvalloille, minkälaisia vaikutuksia taloudellisille toimijoille tällä on. Ja toivottavasti myöskin näistä vaikutuksista saamme tietoa taloudellisilta toimijoilta. Ja sitten itse vastasäännöstekstiin, niin mehän olemme ryhtyneet jo käymään keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa täytäntöönpanosta, sillä jäsenvaltiot ovat tiedustelleet, miten tämä pannaan täytäntöön. Kovin paljon kokemusta ei löydy kansalliselta tasolta, sillä sanottu, että tämä on ollut aika lailla uinuvassa tilassa tämä sopimus. Ja lisäksi olemme olleet toimijoihin ja järjestöihin yhteydessä tämän asian tiimoilta. Ja lisäksi keskustelemme jatkuvasti Iranin kanssa yhdessä ulkosuudenhallinnon väen kanssa. Me olemme käyneet Iranissa, olemme keskustelleet näistä sanktioista ja muista kysymyksistä. Komissiossa pääosastot tekevät tiivistä yhteistyötä. Kauppapääosasto, MOVE, Energia, FISMA-pääosasto tekevät tiivistä yhteistyötä. Siinäpä kaikkia. Mikäli on kysyttävä, niin pyrin niihin mielelläni vastaamaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Kaikki nämä kolme puheenvuoroa kattavat enemmän tai vähemmän koko tilanteen liittyen delegoituihin säädöksiin, mutta tässä ei nyt puhuttu uudelleen laadinnasta tai mahdollisuudesta ja tästä Mogherinin kirjeestä, jossa pohdittiin noita vaihtoehtoja. Onko siis vaihtoehtoja tälle uudelle laadinnalle vai vaiko ei? Olkaapa hyvä. I wish I could... Olisipa kiva antaa hyviä uutisia, että kolme oikeudellista yksikään päässyt yksimielisyyteen ja voidaan mennä eteenpäin. Valitettavasti tällaisia uutisia en kuitenkaan voi antaa, ja mitä tulee mahdollisiin Eh, uudistuksiin tai muutoksiin laatimisen lisäksi, siis tähän tekstiin. Tätä jäsenvaltiot ovat myös kysyneet ja taloudelliset toimijat, jotka ovat sitä mieltä, että vastasäännös voisi saada ikään kuin eh, paremmat hampaat, niin kuin jotkut sanovat. Ei tämä optio ole poissuljettu. Se, miksi puhutaan delegoissa säädöksistä, on, että kuten tiedätte tässä nyt ikään kuin jälkijunassa on vähän menty. Ei tässä, mm, emme me ole tahtia määränneet, vaan yhdessä Yhdysvallat. Ja meidän siksi piti löytää lopea, nopea toiminta niin, että voidaan eh, rauhoittaa markkinat ja taloudelliset toimijat parhaalla tavalla. Ja siksi olemme puhuneet ainoastaan vasta säännöksistä, mutta eh, ja siis asetuksen tarkistamista ei ole vielä käsitelty, mutta ei sitä myöskään pois ole suljettu. Kiitos. Paljon kiitoksia Kristoffer Fjellner seuraavaksi. Paljon kiitoksia ja nyt toimin Jaroslav Wałęsa, koska hän on EPPn varjoesittelijä tästä aiheesta. Mutta en kuitenkaan nyt aio puhua Puolaa. Kiitos. Niin, kiitoksia oikein paljon, että sain puheenvuoron ja kuten sanoin, puhun nyt Valuensan puolesta. Hän ei päässyt tänään tänne. Hän haluaisi ensinnäkin kiittää esittelijää hänen työasiakirjastaan ja hänen puolestaan. Otan vain kolme kommenttia nyt tässä esille. Ensinnäkin tämä on selkeästi oikea-aikainen asiakirja. Me olemme seuranneet kansainvälistä kehitystä ja Yhdysvaltain päätöstä hylätä yhteistä kat- yhteinen kattava toimintasuunnitelma. Tämä on Yhdysvaltain oma päätös, mutta sillä on myöskin vaikutuksia Euroopan unionin. Meidän täytyy nyt tässä olla varpaillamme, varsinkin jos yrityksemme tästä kärsivät. No sitten toinen asia on se, että EUn vastasäännös on melko vanha ja heijastelee 20 vuoden takaista tilannetta. No, tämä mekanismi tässä vastasäännöksessä oli Helms-Burden lainsäädännön pohjalta tehty, joka liittyi siihen, että EUn yritykset voitaisiin haastaa oikeuteen Yhdysvaltain taholta. No Iranin kanssa konsepti sanktioiden osalta on erilainen, joten tämä säädös ei auta siinä kovinkaan paljon. Tästä syystä edustaja Wawensa on samaa mieltä siitä, että nyt tilanne täytyy muuttaa. Mutta tämä nyt sitten johdattelee minut kolmanteen asiaan. Tämä liittyy myöskin siihen, mitä puheenjohtaja Lange sanoi. Tässä on hämmästynyt, että komissio päätti tehdä tästä uudelleen laadinnan, kun sen sijaan, että todella vanhaa lainsäädäntöä ja asetusta olisi lähdetty muuttamaan enemmänkin tästä. Jos nyt uudistukset tehdään, niin se vaikuttaa tietysti tämänhetkiseen sanktioregimiin ja yrityksiin. Se on huono asia tästä syystä, edustaja Owensa, ellei te olisi jo esittänyt kysymystä, niin haluaisin kysyä komissiolta, että komissio selittäisi, miksi halusivat ainoastaan tämän uudelleen laadinnan viedä läpi. Ymmärrän, että uudelleenlaadinnan rooli on rajallinen, mutta edustaja Wowensa kuitenkin Mielellään tekee yhteistyötä esittelijä Martinin kanssa tämän aiheen parissa seuraavan kuukauden aikana. Kiitos paljon. Täydellistä. Sitten Marit Jeskaake. Thank you very much. Uh, I think... Paljon kiitoksia. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä asia, jota täytyy käsitellä, mutta meidän täytyy tarkkaan katsoa näitä juridisia toimenpiteitä, että myöskin poliittisia haasteita, joita tämä saattaa tuoda tullessaan. Haluaisin kuulla enemmän tästä vastasäännöksestä, eli yritykset voisivat saada korvauksia viranomaisilta. No mitä tämä käytännössä voisi ihan oikeasti tarkoittaa? Jos kyse on pankista, parin sadan miljoonan sakko tulee, minne sitä sitten mennään? Yhdysvaltojen pakeille ja kysytään, että mistäkö saisi rahat takaisin. Näinkö tämä toimisi? Eli miten komissio aikoo toimia, kun on keskustellut tästä yksityisen sektorin kanssa. Ja minua kiinnostaisi kuulla, kuulla enemmän tästä Ben roolista. Tätä on, tästä on raportoitu enemmänkin medioissa. Mielestäni meidän tulisi välttää kaikin keinoin, ettei tällaista yksityisen sektorin riskiä liikaa lähdettäisiin paisuttamaan, sillä se saattaisi kyllä johtaa aivan päinvastaisiin tuloksiin kuin mitä halutaan saavuttaa. Ja jos kongressi ja Yhdysvaltojen presidentti päättävät lisätä Iranin liittyviä sanktioita, niin tämä ei välttämättä liity vain ainoastaan ydinvoimakysymyksiin, terrorismin rahoitukseen liittyvät sanktiot ja muut voisivat tulla kyseeseen, joten voiko olla mahdollista, että ikään kuin lähdetään erilaisia sanktioita käyttämään. Eli liittyvätkö nämä vastasäännökset vain ainoastaan ydinvoimakysymyksiin vai ovatko ne laajempia, eli kaikkiin Yhdysvaltojen ekstraterritoriaalisiin sanktioihin liittyviä toimenpiteitä. Eli lukuisia ongelmia Iraniin liittyen on olemassa ja siksipä meidän täytyy löytää vahva vastaus, jotta olemme luotettavia ja uskottavia. Nyt näyttää siltä, että me olemme aika lailla puolustuskannalla kattavan toimintasuunnitelman osalta. Meidän täytyy pitää kiinni suunnitelmastamme, jotta olemme uskottavia, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö muidenkin asioiden tiimoilta voitaisi toimia. Meidän täytyy selkein sanakääntein ilmoittaa, mitkä ovat meidän arvomme ja intressimme. Ja meidän täytyy muistaa, minkälainen vaikutelma unionista saattaa syntyä tämän pohjalta. Kyse ei ole vain ainoastaan toimintasuunnitelman suojelemisesta. Meitä ei saa ikään kuin leimata Teheranin tai Washingtonin kaveraajiksi, vaan muistaa, että EU ajaa omia intressejä ja arvojaan. Kiitoksia. Sitten Monsieur Jadot. Merci beaucoup. Kiitos oikein paljon. Kollega Jacques on jo ryhtynyt kovin toimiin Yhdysvalta vastaan, sillä hän ei enää jo tavallista Coca-Colaa, vaan sokeritonta Coca-Colaa. Eli kyllä tässä on jo päästy askel eteenpäin. Ei tässä ole kauheasti lisättävää enää siihen, mitä on jo kuultu. Tilanne on todellakin hyvin poliittinen. Jos Total ei pääse Iraniin öljyä ja kaasua etsimään, niin se ei ole ilmaston kannalta mikään ongelma, mutta jos ajatellaan kaikkea sitä, mikä suurten firmojen, Totalin kaltaisten suurten firmojen intressissä on, no, on aina tärkeämpi olla hyvät suhteet Yhdysvaltoihin kuin Iraniin. Ja täällä kysyttiin jo monta kertaa, miten tämä käytännössä toteutuu, jos ajatellaan esimerkiksi pientä eurooppalaista yritystä, joka on jostain syystä päätynyt Iranin markkinoille erityispiirteidensä ansiosta. Käykö niin, että komissio esittää pyynnön, että Air Force One ryhtyy heti toimiin, kun Euroopan mantereelle tullaan. En tiedä oikein, miten voidaan tukea siis näitä eurooppalaisia yrityksiä, jotka päättävät jäädä Iranin, koska siellä on paremmat markkinat kuin Yhdysvalloissa. Ja kollegan tavoin minäkin tuen vahvistamista ei tämä ole mikään sama tilanne kuin Kuubassa Clintonin aikoina, vaan nyt todellakin puhutaan Iranista ja Trumpin vuosista ja aikakaudesta. Ja tässä on ihan erilaisia ulottuvuuksia. Paljon kiitoksia. David Campen Bannerman. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. No tiedän, että täällä ei nyt oikeastaan tarkoitus puhua ulkosuhteista, mutta tämä on kuitenkin relevanttia me olemme päättäneet, että emme ryhdy kauppasuhteisiin Kiinan kanssa ihmisoikeuskysymysten takia. Ja tässä puhumme sitten kuitenkin kauppasuhteista Iranin kanssa. Ja siellä siis eniten ihmisiä mestataan maailmanlaajuisesti. Tänä aamuna kuulen tällaisesta eilen siellä ihminen menetti näkönsä, sai lukuisia vammoja. Hänen piti sitten tällainen tunnustus allekirjoittaa. Mohamed Salas oli kyseessä. En tiedä, miksi me nyt tässä toimitaan Iranin kanssa. Yhdysvallat on tässä oikeassa, me olemme täysin väärässä, me emme saavuta mitään. Siellä on tehty viisi ydinohjuskoetta. Se epävakauttaa koko Lähi-idän ja Irakin. Irakin valtuuskunnan pohjalta sanon, että se epävakauttaa Irakin me vain tätä kaupan myötä ruokimme, ja tämä on häpeällistä, mitä tapahtuu, mutta tämä on enemmän ulkosuhdekysymys. Mogherini täytyy katsoa tätä uudestaan. Mutta mielestäni on todella kammottavaa, että me käymme kauppaa Iranin kanssa, ja emme käy kauppaa kuitenkaan Kiinan kanssa. Tämä on tekopyhää. Epäjohdonmukaisuus tässä on todella häpeäksi ja meidän täytyy katsoa tarkemmin tätä hirvittävää mestaus, mestausten lukumäärää Iranissa, niin tähän on siellä ihan jatkuvasti. Kiitos. Kiitos edustaja Dartmouth. First of all, this is, this is one of the... Aivan ensiksi tämä on yksi niitä harvoja asioita, joista minulla ei ole mielipidettä, koska en ole tarpeeksi asiantuntija, mutta on kuitenkin yllättävää, että Israelin hallitus, jolla on paljon tiedostusta tiedustelutietoa on vastustanut systemaattisesti näitä alkuperäisiä sopimuksia, mutta minä haluaisin kuitenkin esittää teknisen kysymyksen komissiolle tässä nykytilanteessa. Tämä on nyt aika lyhyt yhteenveto ihan muutamalla sanalla vain. Yhdysvallat on vetänyt pois, vetäytynyt pois tästä sopimuksesta ja tämä tarkoittaa sitä, että ikään kuin Yhdysvallat nyt määrää sanktiot Iranille, EU taas ei. Tämä on ehkä yksinkertaistamista, mutta ehkä tämän näin voisi vetää yhteen. No, lehdistössä, erityisesti rahoitusalan lehdistössä, finanssialan lehdistössä sanotaan, että koska e, Yhdysvallat on clearing-järjestelmän e, merkittävä toimija, niin lopputulos on se, että tekipä EU mitä tahansa, niin jos Yhdysvalloilla on sanktioita Iranin suuntaan, niin sitten nämä sanktiot eh, kyllä pysyvät voimassa tämän pankki- ja kliininjärjestelmän takia. Voisiko komissio tätä kommentoida, onko tämä näin vai ei? Herra Ryby. Minäkin haluan kiittää komission edustajaa Kyse ei ole vain ainoastaan Iranista, vaan periaatteessa siitä, miten reagoidaan, kun sanktion tielle lähdetään, varsinkin jos sanktioista ei ole sovittu kauppakumppaneiden kesken. Mehän tunnemme nämä vastasäännökset, niistä on kerrottu paljon, mutta jos puhutaan vaihtoehdoista, mitä voimme tehdä, jos lähdemmekin vastakkaiselle tielle suhteessa vastasäännöksiin. Eli onko olemassa muita välineitä, jotka antaisivat mahdollisuuden käydä kauppaa? Viittaan tässä energia-alaan. Eikö jatkossa voitaisi toimia niin, että energia myydään eurooppalaisten pörssien kautta ja nämä valuuttajärjestelmätkin ovat kilpailijoita. OPEKin kautta Iranilla on omat velvoitteensa, mutta toisaalta taas uskon, että on selvää, että kun katsotaan energian peruskirjaa, niin kyllä tässä täytyy vaalia vastavuoroisuutta. Nyt herää kysymys, että miten energian peruskirjaa hyödyntää, vastavuoroisuuden periaatetta hyödyntää, jotta mutta EU-kanta tulisi vahvasti esille. Kiitoksia seuraavana edustaja Bigan. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota ja asiantuntijoita heidän puheenvuoroistaan. Minä pidän kyllä komission ehdotuksesta, joka koskee asetuksen muuttamista, että voidaan suojata eurooppalaisia yrityksiä näiltä Iranin sanktioilta. Tämä asetus ja sen liitteiden muuttaminen tekee mahdolliseksi eh, tämän eksiraterritoriallisen vaikutuksen huomioon ottamisia. Näin voidaan saada nämä sanktiot ikään kuin vastapainottuja, kun nehän astuvat kohta voimaan. Ja tämä on erinomainen toimenpide. Näin voidaan yrityksiämme suojata ja me emme tätä vastusta. Meillä on kuitenkin joitain kysymyksiä komissiolle. Esimerkiksi sellainen eh, eurooppalainen yritys, joka investointien takia Iranissa siihen kohdistetaan amerikkalaisia sanktioita ja sitten vaaditaan, että eh, lopetettaisiin tämä sopimus tämä yrityksen kanssa ja jos yritys haluaa sitten asetuksen pohjalta korvauksen, niin minä en oikein ymmärrä, kenelle tämä korvauksen maksaminen kuuluu, amerikkalaiselle yritykselle vai kenelle. Ja tässä tapauksessa haluaisin tietää, miten voidaan varmistaa se, että amerikkalaiset yritykset todellakin maksavat ja toimivat näiden sitoumusten mukaisesti. Ja jos sitten jäsenvaltiot ottavat käyttöön näitä vastatoimia, niin pitää varmistaa, että ne pannaan toimeen samalla tavalla. Two. Paljon kiitoksia. No niin, paljon kysymyksiä ja annan ensimmäiseksi David Gialle puheenvuoron. Paljon kiitoksia. Useimmat kysymyksistä on esitetty komissiolle Denis Shaibi on Iran työryhmän puheenjohtaja. Hän ehkä tässä voi sanoa muutaman sanansa myöskin, mutta haluaisin kuitenkin palata tähän yhteisen kattavan toimintasuunnitelmaan ja myöskin toimiin sen ulkopuolella Iranin osalta, kun ajatellaan ihmisoikeuksia ja toimia alueella. Me olemme aina olleet selvä siitä, että kattavan toimintasuunnitelman tavoitteena on pyrkiä estämään Iranin ydinasetoiminta. Tähän ei liity näitä ihmisoikeus- ja alueellisen toiminnan kysymyksiä. EU on puhunut hyvin selväsanaisesti näistä kysymyksistä ja on painostanut Irania. Meillä on sanktioita jo liittyen ihmisoikeuksiin 82 ja sitten on sanktioita, jotka liittyvät aseistautumisen ja mm, tämä linkittyy myöskin tähän yhteisen kattavaan toimintasuunnitelmaan. Meillä on sanktioita liittyen Syyriaan, käytöksen Syyrian osalta ja myöskin terrorismin torjuntaan liittyviä sanktioita. Tässä täytyy nähdä isompi kuva ja tämä on osa tätä kokonaislähestymistapaa me Puheenjohtaja, jos sallitte, niin ehkäpä, no ehkäpä voisi sitten puhua lopu, aivan lopuksi tässä. Kiitos. Thank you, thank you. Paljon kiitoksia ja kiitokset näistä kysymyksistä. Minä yritän ikään kuin niputtaa niitä, vaikka minulla ei ollut hirveästi aikaa tähän niputtamiseen. No tämä ensimmäinen kysymys, eli miksi lähdimme uudelleenlaadinnan tielle – jos tämä liittyy vuoden 2015 uudelleenlaadintaan, silloin tilanne oli oikein valoisa. Ajattelimme tehdä teknosiä korjauksia säännökseen ongelmia, jotka nyt ovat esillä, niin niitä ei ollut silloin vielä tiedossa. Eli sitten delegoitu säädös, miksi sille tielle lähdettiin. Kerroin jo, että me tarvitsemme nopean ratkaisun ongelmiin ja selkeä viesti oli tarpeen markkinoille ja taloudellisille toimijoille ja poliittinen viesti piti välittää Yhdysvaltojen ja Iranin suuntaan. Vastasäännös, liittyykö se vain ainoastaan ydinainesanktioihin vaiko ei? Vastasäännös on jo aika vanha, se ei liity vain ja ainoastaan ydinaineisiin, vaan tarkoituksena on suojella unionin toimijoita ekstraterritoriaalisten toimien äh, vaikutuksilta. Tällä hetkellä liitteessä viitataan vain ainoastaan Yhdysvaltoihin, mutta sinänsä tämä voi kattaa vaikka ja mitä, mutta nyt yritämme puuttua juuri näihin sanktioihin, jotka liittyvät ydinaineisiin. Ja tämä kaiken tärkein kysymys. Eli miten nämä vahingot korvataan? Mitään keskustelua tai kuulemistilaisuutta ei ole käyty, jossa tämä asia ei olisi tullut esille. No, mitään täydellistä vastausta ei ole olemassa, mutta meidän täytyy muistaa, että vastasäännös ei ratkaise kaikkia ongelmia. Toistan tätä tuon tuosta. Se ei ratkaise siis kaikkia ongelmia, näin se valitettavasti menee. Ja vastaan tässä kysymykseen, joka liittyy tähän selvitysjärjestelmän tilaan. Me tiedämme, minkälainen vaikutusvalta ja asema Yhdysvalloilla on globaaleilla markkinoilla, mutta me yritämme vastasäännöksien avulla varsinkin sillä, että korvauksia voidaan hakea, niin tarkoituksena on varmistaa, että yritykset tietävät, että kaikista huolimatta kannattaa toimia Iranissa ja me yritämme suojella heitä ja saada korvauksia takaisin. Mutta tämä ei ole ihan mustavalkoinen tilanne. Tästä olemme komissiossa kyllä keskustelleet pitkään. Miten korvausjärjestelmä menee? Eli me käytämme yhteyksiä näihin ongelmia aiheuttaneisiin yrityksiin. Me haluamme tietenkin, että asia käsitellään tuomioistuimessa siinä maassa, jossa vahinko on syntynyt, jotta todellakin tällainen korvausten äh, hakemismahdollisuus toimijoilla olisi. Tietenkin tässä täytyy muistaa, että paikallinen tuomioistuin päättää, ketä vastaan kannen nostetaan ja miltä taholta korvaukset olisi haettava. Siinäpä oikeastaan kaikki, mitä tulee tähän Yhdysvaltojen asemaan rahoitusmarkkinoilla. Tiedämme, mikä asema Yhdysvalloilla on ja me teemme kaikkemme, jotta kaikista huolimatta voimme vaalia omaa asemaamme Yhdysvaltojen asemasta huolimatta. Ja sitten tämä mahdollistava lähestymistapa komissio, niin kuin alkuun jo totesin, niin pyrkii eri pääosastojen kautta varmistamaan, että taloudellisia toimijoita suojellaan kaikin keinoin näiltä toimenpiteiltä ja samalla yritämme auttaa niitä myöskin toimimaan Iranissa. Kaikkien tiedoissa on se, että me keskitymme talouden keskeisimpiin aloihin, eli energia, liikenne, vakuutus. Ilman näitä ei toimita laisinkaan ja tästä ei olisi myöskään hyötyä yrityksille. Mutta tämä vie oman aikansa. Joskus vastasäännös on nopeampi ratkaisu kuin muut toimenpiteet. Toivottavasti sain nyt vastattua kaikkiin kysymyksiin. Kiitoksia. Monika, haluatko sinä lisätä jotakin? No ehkäpä lisäisin vähän sen, mitä kollega sanoi siitä, että vakuutetaan yrityksiä, jotka edelleenkin haluavat investoida Iraniin, että me suojaamme heitä. Olemme kuulleet yrityksiltä, että he ehkäpä vetäytyvät Iranin markkinoilta. Osa näistä on pk-yrityksiä, eivät ainoastaan pieniä, vaan keskisuuria yrityksiä ja tiedätte, että EU on hyvin vahva tässä suhteessa, joten todella teemme kaikkemme, niin kuin mainitsin jo, että pyrimme tekemään yhteistyötä Iranin kanssa liittyen näihin pk-yrityksiin ja että tuo kaupankäynti jatkuisi ennen viimeisimpiä kehityskulkuja näimme, että kun kyse oli esimerkiksi pankkisektorista, niin pienimmät eurooppalaiset pankit edelleen tekivät yhteistyötä Iranin kanssa. Tämä on tärkeä osa meidän sitoumuksiamme. Totta kai myöskin jatkamme vuoropuhelua myöskin isompien yritysten kanssa katsomme, että mitä siinä kohtaa voidaan tehdä. Kiitoksia oikein. Olkaa hyvä. Um, Kiitos. Minä haluaisin ryhmittää vastaukset kahteen luokkaan. Ensinnäkin EUn ja Iranin suhteet ja sitten ehkä PK-yritykset ja tällaiset kimmokkeet EU-Iranin suhteiden osalta. Täällä viitattiin ihmisoikeustapaukseen ja juuri tähän tapaukseen korkean edustajan edustaja otti eilen kantaa ja meillä on Iranin kanssa ihmisoikeuskeskusteluja. Se on hyvä asia, että meillä on tällainen yhteys olemassa. Ei tämä tarkoita sitä, että pitäisi hyväksyä se, mitä on tapahtunut, mutta vaan pyritään muuttamaan tilannetta. Me kävimme hyvin rakentavia keskusteluja kuoleman rangaistuksista, joita sovelletaan eh, huumausainerikoksiin. Ja tämän pohjalta Iran muutti lainsäädäntöään ja näin on ollut paljon vähemmän kolmantumen täytäntöönpanoja, mutta aina kun tällaisia elisin kaltaisia tapahtumia tulee, niin me aina otamme kantaa ja esitämme vetomuksia ja pyrimme tälläkin ryhtymään toimeen. Ja sitten se, että Yhdysvallat olisi oikeassa pyrkessään pois yhteistä kattavasta toimintasuunnitelmasta. On olemassa sellainen periaate, että jos eh, sopimus tehdään ja sitten kaksi vuotta myöhemmin siitä vetäytyy pois, niin tämä ei johda vakaisiin suhteisiin. Tässä en ole kyse siitä, ollaanko oikeassa vai väärässä, vaan minkälaisia vaaroja on näin ailahtavalla alueella. Tällä alueella on useita maita, joilla on suuria tuhoamismahdollisuuksia ja se on aivan Euroopan lähellä sijaitseva alue. Ja siksi nyt ei pidä puhua siitä, ollaanko oikeassa vai väärässä, vaan pitää näitä jännitteitä eh, vähentää ja saada sellainen ilmapiiri, joka on rakentavampi pitkällä aikavälillä. Ja siksi ihan kahdesta syystä emme eh, kauppaa parasta, koska se on hyvin pieni määrä tämä kaupan osuus ja koska meillä on näitä Eh, due diligence, diligence-toimia, jotka ovat vielä mm, käytössä, jos verrataan tilannetta eh, Kiinaan. Sen, sin suuntaan on paljon enemmän kuin tämä pieni 0,5 prosentin määrä kauppaa. Ja tällä tämä on selvä asia, mutta jos ajatellaan tätä due diligence-periaatetta, jota voidaan eurooppalaisille operaattorille soveltaa, kuten tässä sanottiin, meillä on paljon yhteyksiä ja yksi tämän vastasäännöksen eh, liittyvä asia on se, että annetaan eh, sellainen eh, tieto yrityksille, että EUn osalta ei ole sanktioita ja sitten jos ajatellaan pk-yrityksiä, niillä on suuremmat mahdollisuudet ryhtyä näin kahdenvälisiin kauppasuhteisiin, mutta pitää olla kuitenkin näiden due diligence-toimiin eh, tapahtuvaa, eh, toimiin perustuvaa tämä yhteydenpito ja siksi meillä on ollut asiantuntijakonferenssia, jolla kerrotaan toimijoille enemmän siitä, mistä on kyse, kun due puhutaan näin sanan sitä lisää tietoa. Me emme anna teknistä apua, vaan meillä on yhteyksiä myös Iranin pk-yrityksiin, jotta ne voivat ymmärtää, miten EU-markkinat toimivat erityisesti liittyen elintarvikkeisiin ja maataloustuotteisiin. Ja sitten viimeisenä, mutta vähemmän tärkeänä, Yhdysvaltain eh, merkitys maailma, maailmanlaajuisessa finanssijärjestelmässä. Tämä on ihan realiteetti ja on todella suuri haaste jatkaa eh, Euroopan ja Iranin välisiä talousyhteyksiä ja tässä myös etsitään ratkaisua, joka antaisi sellaisen viestin, että Eurooppa on valmis harkitsemaan omia eh, rahoituskanaviaan ja tässä yhteydessä on muistutettava, että Iran on päättänyt hinnoitella euroarvoisina kaikki vientituotteensa ja tästä on tietysti meille hyötyä. Something. Kiitos Jean-Luc haluaa vielä lisätä jotain. Kyllä, me olemme vain valittuja parlamentin jäseniä, mutta ymmärrättekö, että tulette tänne valiokuntaan ja sanotte, että annatte meille nyt mahdollisuuden toimia ja meidän täytyy mennä nopeasti. Ja kun esitämme kysymyksen, että miten tämä tapahtuu, niin teillä ei ole selkeä vastausta siihen. Ymmärrän, että tässä nyt on sitoumus suojata, mutta ei ole vastausta siihen, että miten se toimii. Joten tässä on kyllä jonkinnäköistä ristiriitaa meillä nyt tässä keskustelussa nähtävissä. Edustaja Salafranca. Edustaja Señor presidente, en la misma línea que ha expresado el colega. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin kollegakin sanoi, meillä on toisaalta tämä ydinsopimus. On totta, että Iran on ottanut pois käytöstä kaksi kolmasosaa näistä laitoksista ja että Irakin rajalla työt ydinlaitoksessa on pysäytetty, mutta nyt on kuitenkin niin, että yksipuolisesti tästä sopimuksesta on poistunut ja niin kuin ulkosuhdepalvelu kertoi meille, niin on totta, että nämä ihmisuuden asiat ovat erilleen lukunsa, mutta meidän kuitenkin on oltava taloudellisesti riippumattomia, eikä pidä unohtaa näitä lakeja, Helmsvartonia ja Trytselia, niitä pitäisi kyllä vähintäänkin vähän päivittää ja miettiä tätä nykykontekstia, joka on todellakin muuttunut. Mutta tässä on kuitenkin luottamusongelma. Ja on ihan hyvä pyrkiä eurooppalaisia yrityksiä suojamaan, mutta minä vähän pelkään, että kun tästä tässä joutuu ehkä luopumaan sitten tällaista tärkeästä markkinoista kuin Yhdysvallat, niin meidän pitäisi pyrkiä siihen, että saataisiin aikaiseksi jonkinlainen poikkeus, tämä pacta vanda periaate, joka täällä mainittiin, on pidettävä mielessä, mutta sen jälkeen kun saimme kuulla, mitä pääjohtaja tänä aamuna kertoi alumiini- ja teräskauppasodasta, niin kyllä tuntuu vähän vaikealta hetkeltä komission saada aikaiseksi minkäänlaista poikkeusta eurooppalaisille yrityksille, koska tähän ydinase mm, asiaan viitaten e, jatkossakin toiminta tuolla maassa olisi vaikea mutta on kuitenkin nyt vaikea antaa yrityksillemme taas luottamusta tähän asiaan, jos ne joutuvat jättämään näin tärkeitä markkinoilta pois kuin Yhdysvallan markkinat. Thanks a lot. And... Paljon kiitoksia ja ennen kuin annan komissiolle jälleen kerran puheenvuoron, niin ehkäpä minun puoleltani vielä kysymys Totta kai meillä on mahdollisesti myöskin vaikutusta ekstraterritoriaalisiin toimenpiteisiin kolmansista maista. Muissa tapauksissa, esimerkiksi Venäjän tapauksessa, Yhdysvaltojenkin puolelta Venäjälle on esitetty sanktioita. Onko tähänkin liittyen laadinnassa delegoituja säädöksiä? Feel free to start. No, puheenvuoron saa nyt se, kuka teistä haluaa. Thank you. Kiitoksia. Minä yritän vielä uudestaan esittää selkeämmin nämä vastaukseni vastasäännökset Ensinnäkin tarkoituksena on saada korvaukset vahingoista. Sitten toinen vaihtoehto on se, että saadaan komissiolta lupa, mikäli yritykselle lankea melkoinen riski. Komissiolta voidaan pyytää siis lupa olla noudattamatta komis- Yhdysvaltojen päätöksiä ja sitten Kolmas suojelutoimenpide on se, että yhtään näistä päätöksistä, jotka Yhdysvallat on tehnyt, niitä ei sovelleta unionin alueella. Eli jos sanotaan, että kaksi miljoonaa olisi maksettavana ja me haluamme, että nämä rahat jäädytetään tuomioistuin, ei tällaista voi tietenkään taata. Eli Tähän voin kyllä antaa selkeän vastauksen, mutta miten tämä auktorisointijärjestelmä toimii? Emme ole sitä soveltaneet vielä, emme tiedä miten se toimii. Me olemme luomassa kriteereitä, joiden pohjalta komissio voi tällaisen luvan myöntää. Olemme asiantuntijoihin yhteydessä keskustellaksemme tästä ja katsotaan, miten käytännössä tätä voitaisiin soveltaa. En voi kertoa teille, mitä sen tarkempaa, koska tätä ei ole käytetty. Ja sitten mitä tulee näihin vahinkoihin, tiedän, että tämä on ongelmallinen asia. Ja yksi esimerkki, jota olen käyttänyt jo aikaisemmin asiasta puhuessani. Jos halutaan tietää, että kuka vastaa korvauksista, jos jotain tapahtuu, se on sama kuin haluaisi tietää ennakkoon, kuka maksaa, jos auto-onnettomuudessa on viisi avioneuvoa ja yksi henkilö, joka ylitti kadun eikä katsonut, ylitti kadun punaisten valojen palaisen, joten komissio ei voi lähteä ennakoimaan mitään tulevaisuudesta eikä voi tietää, mitä tuomioistuin asiasta saattaisi päättää, joten emme voi tämän enempää asiasta kertoa, koska asiat käsitellään aina tapauskohtaisesti aina, kun jonkinlainen vahinko eurooppalaiselle yritykselle syntyy. Siinäpä ne kolme päällimmäistä vaihtoehtoa, mutta kuten sanottu, niin aina on olemassa toimijoiden velvollisuus ilmoittaa komissiolle mahdollisista vahingoista tai jos he epäilevät, että sellaisia saattaa syntyä, ja jos tällaista tietoa komissiolla ei ole käytettävissä, niin vaikea tietää, mitä vaikutuksia tällä ylipäätään on ja miten sanktiot ovat vaikuttaneet tilanteeseen. Kunhan tieto on tarjolla, niin silloin on helpompi vastata, mutta tämän verran tässä vaiheessa. Thank you. Kiitos. Kaksi asiaa liittyen Venäjä-kysymykseen, ellei nyt ymmärtänyt sitä väärin Eli onko tarkoituksemme lisätä tähän päivityksen tulevaisuudessa Yhdysvaltain lainsäädäntöä sanktioiden osalta, kun kyse on Venäjästä. No näin ei ole tarkoitus tehdä lainsäädännössä. On kyllä huolelta liittyen mahdollisiin eh, ekstraterritoriaalisiin vaikutuksiin, joita tietyillä toimenpiteillä on. Kun ajatellaan tätä Yhdysvaltain sanktiolainsäädäntöä Yhdysvaltain kanssa. Me käymme keskustelua sanktioista kaikissa tapauksissa Venäjän kanssa on käyty laajamittaiset keskustelut, olivat hyvin rakentavat. Tarkoituksena oli ennaltaehkäistä odottamattomat seuraukset. Eli pyrittiin ennaltaehkäisemään se, että nämä Yhdysvaltain toimet, joiden kohteena oli Venäjä, että ne vaikuttavat EUn yrityksiin. Tämä nyt ei ole osa tätä kysymystä liittyen vastasäännökseen. No sitten yleensä ottaen, niin kun ajatellaan Irania, me neuvottelemme Yhdysvaltain kanssa ja jatkossakin näin teemme, mitä tulee poikkeuksiin ja tapoihin, miten he pyrkivät toimeenpanevan sanktiot itse. Monessakin mielessä on vielä epäselvää, miten he aikovat edetä. He ovat monia kysymyksiä esittäneet, mutta ne ovat hyvin rajalliset, joten olemme heidän kanssaan neuvonpidossa pragmaattisella tasolla, että pyrimme rajoittamaan ne vaikutukset, mitä näillä mahdollisilla toimilla on näiden poikkeuksien ja muiden toimien kautta. Tämä ei kuitenkaan mitenkään vesitä yhteistä sitoumusta JCPOan kanssa sitä, että nämä sanktiot vaikuttaisivat omaan autonomiamme. Ja sitten vielä lisäkysymys edustaja Dartmouthilta. Technical. Minulla oli tämä tekninen kysymys. Meillä on kaksi ulkosuhdepalvelun edustajaa. Luulin, että tämä oli osa komissiota, mutta sain kuulla, että näin ei ole. Ja sitten yksi komissiosta, eli kolme asiantuntijaa paikalla. Ja minä esitän nyt tämän, esitin tämän teknisen kysymyksen. Se kierrettiin kuitenkin. Poliitikot näin voivat tehdä, mutta ei asiantuntijoiden pitäisi kierrellä näitä kysymyksiä. Yhdysvallat on dollarin selvitysjärjestelmän hallitseva toimija ja dollari on maailman kaupan varantovaluutta ja finanssilehdistössä korkeimmalla tasolla on kerrottu, että kun Iranin sanktioista on kyse, niin nyt Yhdysvallat voi kerta kaikkiaan irrottaa jonkun osan järjestelmästä tästä dollarin selvitysjärjestelmästä ja siksi nämä taloustoimittajat sanovat, että koska Yhdysvallat tällaista uhkaa selvitysjärjestelmän osalta, niin siksi Yhdysvallat on se, joka tässä on päälle koko asia. Voisitko ihan nyt suoraan vastata ja olla kiertelemättä asiaa? tämähän on poliitikkojen juttu. Maritja Saaksena pienä työnjärjestyspuheenvuorona. Kuitenkin haluaisin kiinnittää huomioon asiantuntijoiden pätevyyteen. Tässä kuitenkin heitä käytetään monessa muissakin keskustelussa. Tämä on hyödyllistä monissa muissakin keskusteluissa. No, meillä on Euroopan komission ja ulkosuhdehallinnon edustajat ovat virkamiehiä. Olkaa hyvä. I, I, perhaps I, I... Ehkä minulla on Alzheimerin tauti, mutta muistaakseni totesin, että Yhdysvaltoin painoarvoa rahoitussektorilla ei voida sivuuttaa, siksi me käytämme muita kanavia. Ja mainitsin myöskin, että Iran käyttää euroa vientituotteita hinnoitellessaan me käytämme tätä juuri hyödyksi. Tuts. Kiitokset tästä ja nyt sitten keskustelumme päättyy. On esittelijämme velvollisuus. Ehkäpä hänelläkin on joitakin ajatuksia siitä, että miten nyt sitten edetään tämän uudelleenlaadinnan osalta. Actually, let me, let me say, I, I think it's No aivan ensiksi sanoisin, että komission ja ulkosuhdepalvelun eh, kiitos, että oltiin näin avoimia. Ei tämä ole kovinkaan helppoa, mutta on kuitenkin tähän asiaan mentävää. Ja muutama kommentti ennen kuin näin loppupäätelmiin pääsin. Valitettavasti David Campbell Palman täältä poistunut. Hän on ihan ystäväni, mutta tänään kyllä hän vähän hölmöyksiä sanoi. Ulkosuhdepalvelu on tämän asian eh, käsitellyt. Hän vertasi Kiinaa Iraniin ja Kiinan yksi suurimmista kauppakumppaneista ja Iran kanssa on tuskin mitään eh, sopimuksia. Sanotaan, miksi meillä on Iran kanssa tällainen kauppasopimus. Emme sellaista tee, vaan me emme vain uudelleen ota käyttöön sellaisia sanktioita, joiden poistaminen on jo alkanut. Eli kyllä tällainen on aika hölmön vertailuja pitää sanoa, että jos hän luulee, että meidän pitää oppia Yhdysvalloista, niin enpä voi ajatella sitä, että jos on kaksi oikea asia, niistä tulee vääryys, mutta tällainen eh, maa, jossa ollaan yhteyksissä Putinia ja muihin ja sitten on näitä lasten kohtaloja siellä ja kaikkea muuta, niin vähän ihmeellinen eh, kyllä maa, mihin verrata itseään. Ja sitten toinen asia ehkä, hän ei tätä halua kuulla, niin tämä vanha klise, että kello ainakin, vanhakin kello ainakin kerran pari päivässä on oikeassa ajassa. Kyllä tietysti tässä järjestelmässä on puutteita ja on selvää, että eurooppalaiset pankit, jotka toimivat Yhdysvalloissa, niihin voidaan kohdistaa sanktioita. Yhdysvaltain toimista tehtiinpä mitä tahansa. Se on meidän heikkoutemme tässä järjestelmässä, mutta todennäköisesti ainoastaan pankkijärjestelmä järjestelmä voi tästä selvitä, jos me oikealla tavalla kykenemme toimimaan. Se, mitä nyt kovasti pelkään, enkä tiedä sanoiko ulkosuudepalvelu tästä mitään, mutta NDA huomioi myös rikosoikeudelliset sanktiot. Ja tältä osin on vielä vaikeampi suojata eurooppalaisia yrityksiä, jos tulee rikosoikeudellisia sanktioita tietyille yrityksille tai eh, henkilöille – Eli ihan lyhyesti minä ehdottaisin, että me jatkossakin tukisimme yhteistä kattavaa toimintasuunnitelmaa näistä asiantuntijoiden mainitusta syistä, eli kyse on EUn uskottavuudesta, kansain, välisesti, jos tällainen sopimus on allekirjoitettu, niin siihen pitää eh, sitoutua. Mutta myös silloin, kun tämä sopimus neuvoteltiin, oltiin vakuuttuneita siitä, että yhteys eh, Iraniin on ainoa mahdollinen tie mm, eteenpäin. Ei tällä pystytä hyväksymään, pyritä hyväksymään Eh, Iranin hallituksen toimia, mutta tämä on kuitenkin ainoa tapa edetä ja siksi meidän pitää jatkossakin tukea tätä toimintasuunnitelmaa ja pitää miettiä, miten voidaan kauppa käydä Iranin kanssa ja ensimmäinen asia on edustajat Salafranca ja Shadow, joka on paikalta poistunut, sanoisi, että ensinnäkin tarvitaan poliittinen ratkaisu, eli pitää saada amerikkalaiset hyväksymään se, että ekstraterritoriallisuutta ei pidä soveltaa Yhdysvaltain äh, Eh, yrityksiin. 96 tämä toimi, tuskinpa se tämän hallinnon kaudella toimii, mutta tähän pitää kuitenkin pyrkiä. Ja sitten meidän, me voimme eh, maksaa korvauksia yrityksille, jotka sanktioista kärsivät, pitää antaa selkeä signaali. Ja tässähän eh, sanottiin, että tässä on tällainen järjestää vaikutus. Ja näinhän voi käydä, että yritykset ehkä vetäytyvät sieltä siksi, että tällainen uhka on olemassa, vaikka ei mihin toimiin ryhty, ryhdyttäisi. Ja vaikka tässä on nyt kiireesti toimittu ja mm, pieniä mm, puutteitakin on, mutta silti pitäisi tukea komission delegoitua säännöstä ja siksi tarkoitan sitä, että sitten vähän pidemmällä aikavälillä komission pitäisi kyllä eh, saada aikaiseksi uusi versio tästä eh, primarilainsäädännöstä itse tästä eh, vastasäännöksestä, mutta koska tämä on nyt kiireellinen asia, niin ehkä delegoitu säännös olisi kyllä oikea tapa aloittaa. Selkeä neuvo meidän työllemme ja me jatkamme sitten kesätauon jälkeen seuraavassa kokouksessa. Paljon kiitoksia ulkosuhdehallinnon edustajalle komissiolle. Nyt sitten me pidämme lyhyen tauon ja tuon tauon jälkeen meillä on sitten koordinaattoreiden kokous. Se tapahtuu suljetuin uviin, joten kaikki, jotka eivät tänne saa jäädä, niin pyytäisin teitä poistumaan täältä salista. And perhaps the political groups perhaps can... Ehkäpä nyt sitten voitaisiin pyytää koordinaattoreita paikalle hiukan aikaisemmin.